Cari colleghi. Hyvät kollegat. Nyt jo viisi minuuttia tässä on odoteltu, joten varmaankin pitäisi pikkuhiljaa aloittaa, koska kuten on ilmoitettu, niin varapuheenjohtaja Timmerman on täällä kanssamme 20 yli kahdeksaan asti. Ja heti ensimmäiseksi ensimmäinen kohta esityslistalla. Esityslistan hyväksyminen, jos kukaan ei vastusta, niin se voidaan hyväksyä ilman muutoksia. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Tulkkaus on tarjolla 20 kielelle, ei viroa, latviaa eikä maltan kieltä. Ja kuten yleensäkin kokous lähetetään internetlähetyksenä. Toinen kohta esityslistallamme on keskustelu varapuheenjohtaja Franz Timmermansin kanssa ja hänen vastuulleen kuuluu sääntelyn parantaminen, toimielinten väliset suhteet ja se, joka meitä erityisesti koskettaa tässä valiokunnassa – niin hänen vastuulleen kuuluu myöskin kestävä kehitys tai kestävyys. Ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana hän voi myös vastata useisiin kysymyksiin komission organisaatiosta. Annan välittömästi puheenvuoron varapuheenjohtaja Timmermanille. Ja kuten yleensä järjestämme kaksi kierrosta Ensinnäkin varapuheenjohtajan alustuspuheenvuoro, noin 10 minuuttia, ja sen jälkeen kaksi kysymyskierrosta. Ensimmäisellä kierroksella koordinaattoreiden kysymykset ja toisella kierroksella muiden kollegoiden puhe- kysymykset. Ja sitten kaksi kertaa varapuheenjohtaja vastaa kaikkiin kysymyksiin kerrallaan. E, annankin välittömästi puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on tänään hyvin paljon keskusteltavaa. Ähm. Vaihdan nyt Englantiin. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, tai hyvää iltaa itse asiassa. Kyllä puheenjohtajanne on oikeassa, olen vastuussa monestakin eri aiheesta ja parlamentin keskustelun aikana. Myös näitä vastuita lisättiin teidän vaatimuksestanne. Sinne tuli mukaan kestävä kehitys ja olen tästä erittäin iloinen, koska tässä on kyseessä aihe, joka oikeastaan nivoo yhteen kaikki muut salkkuni käsiteltävät asiat, koska kestävää kehitystä voidaan käsitellä ainoastaan tavalla, joka on sopiva jos sitä lähestytään holistisesti. Ja yksi johtopäätöksistä, joita voin vetää nyt oltuani tässä tehtävässä jo yli sata päivää, on se, että eri puolilla Euroopan unionia riippumatta siitä, mitä toimielintä me edustamme, me usein työskentelemme pilareissamme niiden sisällä. Ja on yksi asia, jota kestävä kehitys ei kerta kaikkiaan kestä. Se ei kestä sitä, että pysymme omissa pilareissamme, omissa siiloissamme. Siinä on kyse myös taloudellisesta kehityksestä, ei pelkästään ympäristön kehittämisestä, ja myös sosiaalisesta kehityksestä. Usein sitä ei lueta mukaan kestävään kehitykseen, mutta ilman sitä kestävällä kehityksellä ei ole mahdollisuuksia saada yhteiskunnan tukea eikä mahdollisuuksia onnistua. Uskon ehdottomasti, että meidän on integroitava monia eri politiikan aloja tai käsiteltävä monia eri politiikan aloja kestävän kehityksen näkökulmasta ja meidän on pohdittava, minkälaista synergiaa eri politiikkojen välillä voi olla varmistaaksemme, että kestävää kehitystä saadaan mukaan komission harkittaviin seikkoihin. Minä näen oman roolini varapuheenjohtajana ei niinkään yksittäisten eri alojen komission jäsenten valvojana pyrin huolehtimaan siitä, että kun he tekevät tehtävänsä, he tekevät sen tavalla, joka on johdonmukainen kunkin oman vastaanoleen kanssa. Eli jos ympäristökomission jäsen kehittää suunnitelmia, huolehdin siitä, että tämä on sen suuntaista kuin sosiaalisella alalla ja investointien alalla. Ja juuri tästä syystä esimerkiksi kestävä kehitys kiertävä talous, kiertotalous on tullut hyvin tärkeäksi Junckerin suunnitelmasta keskusteltaessa ja siksi varapuheenjohtaja Katainen ja minä puhumme tästä lähes tulkoon päivittäin. Ja siksi minä puhuin komission ja sen sille tänä aamuna siitä, miten voimme ottaa kestävän kehityksen, teknologian, kaiken muun huomioon Junckerin suunnitelmassa. Tiedän, että Monia keskusteluja on käyty ja varmasti saan kysymyksiäkin ja mielelläni käsittelen kaikki nämä kysymykset, mutta tärkein seikka tässä vaiheessa on oikeastaan todeta teille, että jos me voimme päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä tavoitteita pyrimme saavuttamaan. Sen jälkeen meidän tulisi keskustella siitä, mikä on paras tapa saavuttaa ne, eikä lähteä epäilemään näitä tavoitteita kyseenalaistamaan niitä. Haluan, että tämä paremman sääntelyn asialista nähdään juuri tästä näkökulmasta. Tiedän, että viimeisinä vuosina parempi sääntely on joutunut ehkä vähän huonoon maineeseen. Euroopan parlamentti sanoo, että parempi sääntely on sääntelyn purkua, sosiaalisuojan, sosiaalisen turvan purkamista, ympäristönsuojelun purkamista. Mutta itse asiassa paremman sääntelyn ei tulisi käsitellä tavoitteita, vaan aina metodeja. Jos halutaan parempaa sääntelyä, pitää keskustella siitä, miten asioita tehdään, ei lähteä keskustelemaan tavoitteista, tasoista, jotka halutaan saavuttaa. Ja juuri haluaisinkin, että kaikki komission jäsenet ymmärtävät olevansa tässä mielessä paremman sääntelyn komission jäseniä. Haluan, että tämä integroidaan kaikkeen politiikan tekemiseen. Jos me haluamme integroida mukaan tietyt tavoitteet, haluamme parantaa ympäristöä, haluamme kestävää kehitystä, haluamme vähentää päästöjä, haluamme varmistaa, että me eh, pääsemme kestäviin energialähteisiin, haluamme monimuotoistaa energialähteitä, mutta tässä kaikessa meidän on käytettävä parhaita mahdollisia juridisia välineitä ilman, että luomme turhia taakkoja, ilman, että olemme epätarkkoja juridisesti. Ja uskon, että on olemassa monia eri tekijöitä, joita meidän on arvioitava, varsinkin jos ajattelen tätä paremman sääntelyn velvoitettanne velvoitettamme, että teemme vaikutusarvioinnin ei vain alkuvaiheessa, kun komissio laatii ehdotuksensa, vaan lainsäädäntömenettelyn mittaan ja sen päätteeksi, jos komission ehdotukseen on tehty huomattavia muutoksia, niin että tiedämme tarkalleen, mikä on lainsäädäntömenettelyn lopputuloksen vaikutus. Ja toivon, että tästä keskustellaan, kun puhutaan esimerkiksi toimielinten välisen sopimuksen uudistamisesta paremmasta lainsäädännöstä komission, parlamentin ja neuvoston kesken. Olen nyt todennut jonkin verran tästä uudesta rakenteesta. Komissiossa voin ehkä vielä toistaa. Varapuheenjohtajan roolina ei suinkaan ole millään lailla toimia yksittäisten komission jäsenten valvojina, vaan vain varmistaa, että emme enää toimi pilareittain, että komission eri politiikan alojen välillä on johdonmukaisuutta ja että komission toiminta on täysin niiden painopistealueiden mukaista, joista Euroopan parlamentti ja puheenjohtaja Juncker ovat sopineet. Toisekseen, kun me puhumme paremmasta säätelystä, kestävästä kehityksestä, ei ole kyse siitä, ettäkö kyseenalaistettaisiin tavoitteet, vaan luodaan parhaat mahdolliset juridiset puitteet ja välineet, jotta päästään haluttuun tavoitteeseen. Ja jos tämä tehdään paremmalla tapaa, voidaan mahdollisesti saada myös kunnianhimoisempia tavoitteita. Puheenjohtaja, Halusin nyt puhua mahdollisimman lyhyesti, koska tiedän, että kysymyksiä tulee paljon. Osan niistä osaan jo ennakoidakin ja teen parhaani vastatakseni niihin niin, että meille syntyy täysi selkeys asiasta teidän valiokuntanne ja minun välillä. Kiitoksia. Kiitos varapuheenjohtaja Timmermans tästä alustavasta puheenvuorosta ja siitä, että jätitte enemmän aikaa kysymyksille. Aloitammekin ensimmäisen kysymyskierroksen, jonka aikana eh, koordinaattorit saavat puheenvuoron ensimmäisenä EPP ja Peter Liise. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos komission varapuheenjohtaja. Hyvä, että meillä on tänään tämä mahdollisuus käydä keskustelua mutta joudun kuitenkin kysymään, miksi tämä tilaisuus on näin myöhään. Koordinaattorit päättivät jo toinen päivä marraskuuta ennen kaikkea tämän kestävän kehityksen osalta, että meidän tulisi valiokunnassa käydä keskustelua ja tässä on kyllä aika pitkä aikajänne toisesta päivästä marraskuuta maaliskuun alkuun ja haluaisin mielelläni saada selville, miksi tämä kesti näin kauan ja pitääkö paikkansa, että tässä välillä oli sellainenkin ehdotus, että kokoontuisimme yhdessä teollisuusvaliokunnan kanssa kanssa tällaisen ehdotuksen väitetään tulleen teiltä. Kansanpuolueen koordinaattorina arvostan kovasti sitä, että me ympäristövaliokunnasta sovitamme työmme hyvin yhteen teollisuusvaliokunnan kanssa ja se toimiikin hyvin koordinaattorimme kanssa, mutta me haluamme hoitaa tämän asian itse. Me emme halua saada komissiolta neuvoja sen osalta, kuinka valiokunnat kokouksensa järjestävät. Haluaisin mielelläni teiltä tähän selvityksen, pitääkö tämä paikkansa ja miksi tämä kesti näin pitkään. No hyvä, mutta miksi tämä kesti näin pitkään? se voitaneen niin kohta selvittää. Ja luonnollisesti muut kollegat sanovat tästä vielä lisää, mutta me emme ole tyytyväisiä siihen, että jätepaketti on vedetty pois kansanpuolueen ryhmässä enemmistö kannatti sitä, mutta valiokunnassa tilanne oli toinen. Ja henkilökohtaisesti haluaisin vain mielelläni ymmärtää, miten uuden ehdotuksen on määrä olla kunnianhimoisempi. Me tulemme seuraamaan tätä tarkoin, emme halua kuulla pelkää puhetta, vaan haluamme myös nähdä, kuinka tämän on määrä tarkalleen toimia. Kansanpuolueen ryhmä kokonaisuutena arvostaa kovasti myös lainsäädännön toteuttamista ja kaikessa tässä arvioinnissa meistä on tärkeää olla unohtamatta sitä, että olemassa olevaa lainsäädäntöä noudatetaan. Meillä on esimerkiksi sellainen ongelma, että meidän ympäristöasioista vastaavamme komis, vastaava komission jäsenemme on Maltasta, eikä Malta noudata lintujen suojelua koskevia direktiivejä. Nyt me haluaisimme mielellämme kuulla, miten tämän on määrä muuttua. Nimittäin tämä lintujen suojelu, johon on juridiset velvoitteet, on määrä todella toteuttaa. Vielä viimeinen kohta, kun käydään keskustelua mahdollisesta arvioinnista ja ehdotuksista, miltä osin voidaan jonkin verran peri, perua jotakin, pyytäisin, että pyytäisin, että tiettyä direktiiviä ei lähdetä heikentämään. Sen täytäntöönpanossa voidaan olla pragmaattisempia ja osoittaa kansalaisille, että me vedämme keskustelusta johtopäätöksemme. Esimerkki, me olemme yhdessä hehkulampukiellon kanssa, tämän klassisen esimerkin kanssa, aina todenneet, että vaihtoehdot ovat moninaisempia, halogeenilamput esimerkiksi, ja nyt mahdollisesti jo vuonna 2016 kierretäänkin halogeenilamput, joten pyytäisin, että viivyttäisitte tätä mahdollisimman pitkään niin, että voimme osoittaa jotakin konkreettista myös keskustelusta oppineemme ja vetäneemme siitä johtopäätökset. Kiitoksia. Kiitos ja sitten Matias Kroote sosiaalisesti ja demokraatit. Kiitoksia. Niin, minusta on hyvä, että meillä on tänään mahdollisuus keskustella ensimmäisen varapuheenjohtajan kanssa. Ja kuulemisissahan me taistelimme sen puolesta, että kestävyys tulee näkyvämmin esille. Nyt se on hyvin näkyvästi esillä. Sata päivää on kulunut ja minusta tähän sopii hyvin, että me nyt yhdessä puhumme siitä, mitä oikein tapahtuu. Tiedän, että täällä on ollut monenlaista kiistanaihetta. Mona puuttuu tähän vielä. Jätepaketti on vedetty pois ja viime viikolla on ollut omat tapahtumansa. Nyt mielestäni pitäisi katsoa eteenpäin ja pohtia, miten saadaan aikaan kiertotalous ja miten saadaan ehdotuksesta todella parempi, niin että ne, jotka kokevat tämän ongelmalliseksi ja sanovat, että tässä on kyse pelkästä viivytyksestä, voisivatkin yllättyä myönteisesti. Se on hyvin tärkeää, koska mielestäni kiertotaloudessa on kovin paljon. Sillä voidaan luoda työpaikkoja, antaa työpaikkojen syntyä ja siksi minä toivoisin, että me todellakin ennen vuodenvaihdetta saisimme jo ehdotuksen niin, että täällä parlamentissa voimme lähteä työskentelemään eikä kaikki lykkäänny entisestään. Kaksi vuotta sitten me kävimme erittäin mielenkiintoista keskustelua täällä valiokunnassa. Minä olin kutsunut tänne Edmund Stoiberin. Hän on perustanut työryhmän byrokratian purkamiseksi. Ja kyseessä on aihe lainsäädännön toteuttaminen. Sekin on otettu esille samalla tavalla. Me olemme keskustelleet siitä hyvinkin ristiriitaisesti ja usein kyse on siitä, että kansallisvaltioissa asioita ei toteuteta oikein. Joskus direktiivien kohdalla niitä viivytetäänkin tahallaan. Tästä syntyy vääristymistä myös sisämarkkinoilla. Ja toisinaan toivoisin komissiolta, että asia otettaisiin esille. Usein kuitenkin Bryssel katsotaan syylliseksi ja minä sanonkin aina näissä keskusteluissa, että jos meillä kerran ei ole varsinainen vika, joskus komissio on ihan kuin jauhosäkki. Aina siitä irtoaa jotakin pölyä, jauhopölyä, kun sitä lyödään, vaikka kuinka lyötäisiin. Toivoisin, että komissiokin joskus puolustautuisi ja osoittautuisi, että tuossa kohtaa ei ole lakeja noudatettu nimenomaan meidän vaalipiirissämme tämä tulee jälleen sille direktiivin täytäntöönpano 15 vuoteen mitään ei ole tapahtunut ja nyt herra jestas yhtäkkiä syytetään sopimuksen rikkomisesta eikä ollenkaan tajuta, että 15 vuotta on kulunut. Siis jos halutaan purkaa byrokratiaa ja saadaan parempaa lainsäädäntöä, tulee tarkastella myös sitä, miten lait loppujen lopuksi toteutetaan. Ja vielä viimeinen pyyntö kollegatkin tähän jo puuttuivat. Meillä on mielestäni ollut hyvin paljon väärinkäsityksiä. Peter Liise otti tämän esille esimerkiksi tuosta teollisuusvaliokunnan kanssa yhdessä kokoontumisesta. Me olemme parlamentaarikkoja, meillä on täällä toisenlainen yhteistyötapa. Meillä ei ole hallituskoalitiota koalitiota, kuten kansallisissa parlamenteissa arvostamista aina suuresti. Ja näin pystymme viestimään paremmin keskenämme ja se auttaa joskus myös välttämään väärinkäsityksiä, kuten jätepaketin kohdalla. Uskon, että meillä on siinä nyt erittäin hyvä lähtökohta. Tämä tämänpäiväinen lähtökohta on erittäin hyvä, jotta nuo mielipideerot tai sanotaanko nyt tiedotusvajeet saadaan sivuutettua. Eli siinä mielessä hyvä lähtökohta tänään. Hienoa, että meillä on tänään mahdollisuus käydä kriittistä keskustelua.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 esittää tämän kysymyksen, ehkä voisin esittää saman kysymyksen myös Shefkovicille, kollegallenne, mutta kyse on paremmasta lainsäädännöstä ja siksi esitän kysymykseni teille. EUn toiminnan perusta on sopimus. Ja sopimus ei aina ole yksiselitteinen. Sopimuksen määräykset ovat joskus sellaisia, jotka johtavat eri suuntiin. Ja tästä syntyy toisinaan hiukan skitsofreeninen vaikutelma joskus. Esimerkiksi energiamiksi Toisaalta sopimus antaa EUlle hyvin pitkälle menevät toimivaltuudet, joiden pohjalta energiamiksiä voidaan rakentaa laajemmin, ja toisaalta taas sopimuksessa sanotaan hyvin selvästi, että EU-ehdotuksissa ei tule loukata jäsenvaltioiden oikeuksia. Jäsenvaltiot valitsevat itse oman energiamiksinsä ja tähän on olemassa oma sopimusmenettelynsä ja tuossa yhteydessä puhutaan yksimielisyydestä Eurooppa-neuvostossa, jos äh, komission ehdotukset ovat erilaisia kuin jäsenvaltioiden ehdotukset. Ja tätä määräystä komission puolelta ei selvästikään ole noudatettu. Tällä on hyvin paljon merkitystä Puolan kannalta ja minun kysymykseni kuuluu seuraavasti. Oletteko te tarkastellut näitä määräyksiä? Itse asiassa ehdotuksen sanamuoto on sellainen, että se voidaan tulkita eri tavoin. Jäsenvaltiot tulkitsevat sen hyvin eri tavoin. Ja oikeastaan sopimus pitää näitä määräyksiä vain perustana, lähtökohtana. toteutetut määräykset eivät välttämättä ole jäsenvaltioiden edun mukaisia. Määräykset, jotka koskevat energiamiksin valvontaa jäsenvaltioissa, tulisi poistaa sopimuksista. Näin sanoi eräs kollegoistamme, mutta ehkäpä tilanne voisi ollakin täysin toisinpäin. Ehkä jäsenvaltioilla tulisi olla enemmän valtaoikeuksia energiamiksin osalta, sillä jäsenvaltiothan ovat vastuussa kestävästä energiataloudesta. Mitä te olette tästä aiheesta mieltä? Voimmeko me odottaa ehkä tämän lainsäädännön uudistamista? Voimmeko havaita, että ehkä lain kirjain eroaa sen tulkinnasta ja jos näin on, miten se voidaan korjata? Liberaalidemokraatit Kerman. Kiitoksia puheenjohtaja ja minun puoleltanikin tervetuloa varapuheenjohtaja Timmermans, kuten herra Liise sanoi, kesti todella tavattoman pitkään ennen kuin hän löysi tiensä ympäristövaliokuntaan, mutta Tästä saamme tietysti vielä mahdollisuuden lukea kaikenlaisia raportteja. Mainitsin niistä muutaman. Aloitan esimerkiksi Broad Economic Forumin raportista, jossa puhuttiin maailmanlaajuisista riskeistä. Ja tässä on huipun, huippuna kolme ympäristöriskiä. Eli eh, vesikriisi, ilmastonmuutos ja biodiversiteetin katoaminen. Toinen raportti, jonka haluan nostaa esille, on US National Intelligence Council, joka näkee nämä samat uhat ja hahmottelee megatrendejä, jotka määrittävät maailmaa näistä ajoista alkaen. Eli kaksi hyvin merkittävää lähdettä, jotka puhuvat merkittävimmistä ympäristöriskeistä tänä päivänä. Jos nyt yhdistän tämän siihen, mitä meidän omalta eurooppalaiselta ympäristövirastolta me ilmestyi viime viikolla State of in the Environment, niin tästä syntyy kyllä sellainen kuva, että tässä on paljon yhteistä, mutta ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin menettämisen osalta tässä on huomattavasti huomattavia vajeita. Ne ovat juuri noita suurimpia uhkia, jotka juuri mainitsin. Ja huolimatta näistä kauniista sanoista, joilla aloitettiin kestävän kehityksen melkoisesta merkityksestä, kun tarkastelen komission työohjelmaa ja poliittisia suuntaviivoja sellaisina kuin puheenjohtaja Junckerne on esitellyt, täältä puuttuu kestävä kehitys täysin. Ainoa, mitä täällä todetaan yhdessä näistä kymmenestä Junckerin painopistealueesta on ilmasto suhteessa uusiutuviin energiamuotoihin. Ja jos tämän lukee kunnolla, kyse on oikeastaan energiariippuvuudesta ja paljon vähemmän niistä uhkakuvista, joita sen takana on. Eli tässä on selvästikin suuri ongelma. Te ilmaisitte, että olette kiitollinen parlamentille siitä, että olette nyt voinut saada kestävän kehityksen päävastuualueeksenne, mutta tämä on myös melkoinen velvoite ja tässä pääsenkin kahteen kysymykseeni. Kun otetaan huomioon, miten merkittävä kestävä kehitys on ei pelkästään ympäristölle, vaan nimenomaan sosiaalisesti ja taloudellisesti tarkasteltuna ajatellen meidän maailmamme tulevaisuutta, meidän ryhmämme ja todennäköisesti tämän valiokunnan enemmistö odottaa, että te esitätte komission nimissä yleisen vision kestävästä kehityksestä ja minun kysymykseni kysymykseni kuuluu, voimmeko odottaa tällaista visiota ja koska? Toinen kysymykseni koskee biodiversiteettiä. Kutsun tätä hiljaiseksi kriisiksi. Siitä puhutaan aivan liian vähän, mutta se on yksi suurista ongelmista, joita meillä on, kuten noissa mainituissa raporteissa todettiin. Tänä vuonna me tarkastelemme uudelleen omaa eurooppalaista biodiversiteettistrategiaamme ja ympäristön tilaraportissa ilmaistaan, että meillä on huomattavia ongelmia ja että olemme vielä kaukana jäljessä tällä alueella. Tällä hetkellä käydään läpi habitaatti ympäristödirektiiviä muun muassa, ja minun kysymykseni teille kuuluu, katsotteko, että tämänhetkinen suojataso ei saa tulla kyseenalaistetuksi tuossa uudelleen tarkastelussa, vaan ennemminkin meidän olisi tarpeen tehdä ekstra ponnisteluja biodiversiteetin hyväksi, jos haluamme ottaa huomioon, mitä World Economic Forum ja Yhdysvaltain tiedusteluneuvosto ovat omalta taholtaan ilmaisseet. Kiitoksia. Grazie, adesso per... Kiitos. Ja nyt Gue ja Katarina Koneska. Děkuji, uh, vážený pane místo předsedo komise. Jak... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä varapuheenjohtaja, kuten totesitte itsekin puheenvuoronne aluksi, meillä on monia kysymyksiä, jotka ovat teidän työlistallanne, ja jotka koskettavat meitä. Haluaisin tietää, seuraava te puhuitte kauniisti, sanoitte, että haluamme saavuttaa konsensuksen, mutta kuitenkin kun tarkastelemme niitä askelia, joita te olette tähän mennessä ottanut, ja myöskin ottaen huomioon sen, että te vasta kolme kuukautta ensimmäisen kutsumme jälkeen tulitte tänne vierailulle osa lainsäädännön valmistelutyössä, osa refityössä. Te olette mm, toiminut ilman Euroopan parlamentin tukea. Onko tämä mielestänne hyvää yhteistyötä ja eikö tämä vahingoita välistämme suhdetta, toimielinten välistä suhdetta? Tämä ei ole poliittisesti mielestäni järkevää kollegamme mainitsi jo tämän. Sen sijaan, että luonnostelisimme uutta lainsäädäntöä, meidän tulisi keskittyä siihen, että toimeenpanemme olemassa olevaa lainsäädäntöä jäsenmaissa. Me, te ja me tunnemme monia tapauksia, joissa Euroopan unionin lainsäädäntöä ei kunnioiteta, ja usein tämä tapahtuu kansalaisten terveyden kustannuksella. Eikö olisi parempi lähteä tälle tielle sen sijaan, että loisimme uutta lainsäädäntöä, joka saattaisi ympäristöä auttaa. Ja aivan lopuksi haluaisin T-TIP-sopimukseen liittyen sanoa sanasen. Te usein puhutte dialogista ja siitä, kuinka tärkeää on kunnioittaa oikeuksia. Ettekö ole sitä mieltä, että osana tätä vuoropuhelua olisi hyvä että ihmiset saisivat enemmän tietoa TTIP-sopimuksen sisällöstä sen sijaan, että kuulisivat näistä asioista vain mediasta vuotojen ja vahinkojen kautta. Te puhutte dialogista, mutta tällainen olisi todellista dialogia, että te tarjotte tietoa kansalaisille, kun heistä pyytävät sen sijaan, että tämä olisi salaista. Kiitos ja sitten vihreiden puolesta Bas Eckhout. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos varapuheenjohtajalle siitä, että tulitte paikalle. Ja oli mukavaa, että ette käyttäneet, käyttänyt mitään tällaista valmiiksi kirjoitettua puheenvuoroa niin kuin hyvin monet komission jäsenet, vaan mieluumminkin suositte avointa vuoropuhelua. Muutama asia, jotka mainitsitte ja joissa tarvitaan vähän lisää interaktiivisuutta. Ensinnäkin sanoitte, että paremmalla sääntelyllä on vähän huono imago, mutta haluaisitte kuitenkin tehdä niin, että ei lisätä tätä huonoa imakoa tai ei ainakaan huononeta sitä enää yhtään. Ja me todellakin olemme Refit-ohjelmaa kritisoineet, mutta kuitenkin aloititte sen äh, uudelleenmuokkauksen ja ehkä meidän pitäisi olla kiitollisia siitä teille. Stoiberin ehdotus tai neuvonanto paremmasta sääntelystä. Tehän tiesitte, että hän on vähän ristana, kiistanalainen henkilö ja siellä oli tietysti mukana ammattiliitot, ympäristöjärjestöt ja muut ja kuitenkin nimititte hänet neuvonantajaksenne ja pistitte hänet vieläkin korkeampaan asemaan kuin missään aikaisemmin oli ollut. En voi ymmärtää sitä. Ja lisäksi sanoitte, että haluaisitte nähdä todellakin tulokset, että miten niihin päästään. Voisitteko sanoa, että vähän, tai puhua vähän lisää paremmasta sääntelystä ja sitä koskevasta suunnitelmasta? Puhutte sellaisesta järjestelmästä, jossa hyväksytään yksi säädös, niin sitten kumotaan toinen. Onko tämä nyt todellakin se ajatus, jota te tässä ehdotatte? Silloinhan se vain perustuu jonkinlaiseen säännönmukaisuuteen, jossa ei ole mitään järkeä, jos on 28 kansallista lainsäädäntöä ja yksi EU, EUn oikeus, niin miten keskustellaan siitä, että yksi otetaan pois ja yksi tulee tilalle, mutta ainakin se, millä tavalla se nyt on esitetty, tällä tavalla unionin tasolla, koska teidänhän täytyy nyt auttaa sitä, miten keski, pystytään parantamaan EUn sääntelyä ja tällaisesta järjettömyydestä ei vielä keskustella. Sitten kun puhumme johdonmukaisuudesta, kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tarvitaan johdonmukaisuutta, mutta on todella hämmästyttävää, että energiaunionia koskevassa asiakirjassa puhutaan energiansäästöstä, mutta sitten toisaalta on jätesäädösten tilanne emme tiedä, miten toteutetaan tämä kaikki ja niin edelleen. Mutta tällä hetkellä ei ole mitään kierrätystä koskevia kiintiöitä tai sitä, miten jätteitä muutetaan energiaksi. Ja tyhmintä, mitä voi tehdä, on se, että ensin heitetään jätteet kaatopaikalle ja sen jälkeen poltetaan. Ja se on tyhmintä, mitä voidaan tehdä. Tällä tavalla edistetään jätteen polttoa kun, ja unohdetaan kierrätys. Tällä hetkellä ei ole mitään kunnollista kierrätyksestä. Nyt pitäisi todellakin painottaa kierrätystä eikä suinkaan jätteen polttoa. Tällä tavoin saadaan kunnollinen esitys energiaunionista. Kiitos ja sitten Nicola Perdicini FFDstä. Kiitos puheenjohtaja, puhun Italiaa. Arvoisa komission jäsen, Minulla on kysymys, hieman toistan jo sitä, mitä tässä on sanottu, nimittäin kun on viitattu jätedirektiivin tai jätesäädösehdotuksen pois vetämiseen. Tämän ympäristövaliokunnan jäsenet ovat samaa mieltä siitä, että komission pitäisi ensisijaisena nyt uudestaan pohtia tätä jäteehdotusta olla vetämättä sitä pois. Sen pitäisi olla todella kiireellinen asia. Jo vuosia tuom- tuomioistuimet, poliisi ja monet muut viranomaiset ovat tai on ydinjätteitä esimerkiksi otettu vastaan eri puolilta Eurooppaa. Ja monelle alueelle, tai monia alueita on pakotettu ottamaan vastaan ydinjätettä ja satoja miljooneja euroja on äh, laitettu siihen, että on rakennettu tällaisia paikkoja, joihin niitä voidaan sijoittaa ja esimerkiksi kumia ja muuta hyvin vaarallista jätettä tai saastuttavaa jätettä on myös heitetty ja todella kiireellistä on huomata myös se, että monet tiedemiehet ja maailman terveysjärjestö ovat havainneet, että syöpäkuolleisuus on noussut todella merkittävästi. Ja siksi tämä on hyvin tärkeä asia myös tässä valiokunnassa. Kiitos. Grazie. E adesso... Kiitos. Ja nyt kun tämä ensimmäinen kysymyskierros on käyty läpi, niin annan varapuheenjohtaja Timmermansin vastata näihin ensimmäisiin kysymyksiin. Why did we meet? Kiitoksia. Miksi me tapaamme vasta nyt? Ensinnäkin, edustaja Liise, minä tapasin teille, te olette aivan ensimmäisiä henkilöitä, jotka minä tapasin. Ja meillä oli, meillä oli enemmän kuin tunti aikaa, puolitoista tuntia aikaa keskustella kaikista näistä asioista tuolloin. Monia kollegojanne olen tavannut, en vain teitä. Mutta vakavasti puhuen, todellakin halusin tämän valiokunnan tavata. En usko, että komission jäsenissä on montaakaan, joka olisi tavannut yhtä monia valiokuntia jo kuin minä tai yhtä monia Euroopan parlamentin jäseniä. Ottaen huomioon minun vastuualueeni, joka kattaa monia valiokuntia, pyrin tekemään parhaani. Olen kiitollinen siitä, että tapaamme nyt. Toivon, että te hyväksytte tämän. Mitään poliittista syytä sille ei ollut, että minä odotin näin kauan ottaen huomioon tämän kiivaan keskustelun, joka on komission työohjelman julkaisemisen jälkeen noussut. Minun intressieni mukaista oli tavata valiokunta mahdollisimman nopeasti. Tämä oli aivan aikataulukysymys, eikä mitään, mitään poliittista syytä tämän takana ei ole. Jälleen kerran, meillähän oli pitkällinen ajatusten vaihto kaikista näistä asioista, jotka mainitsitte puheenvuorossanne tänään jätepakettiin liittyen monia kysymyksiä jätepaketissa on. Menen siihen heti. Aivan aluksi olen sitä mieltä, että jos me todellakin käärimme hihamme ja kovasti teemme töitä, voimme esitellä täyden kiertotalouspaketin ja jätteiden osalta voimme uudelleen arvioidun aloitteen esitellä niin, että ehkäpä aikaa ei edes haaskaannu verrattuna ensimmäisen paketin ensimmäiseen esittelyyn, sillä erityisesti eräistä syistä, jotka edustaja Eckhart mainitsi, mielestäni oli hyvä tarkastella uudelleen eräitä aloitteista. Suoraan sanottuna vuotoriskit jätteiden polton osalta nykyisessä jätepaketissa olivat liian korkeat. Sain neuvoja komission asiantuntijoilta. He sanoivat, että minun täytyy varoa, sillä jos toimin näin, törmäämme juuri siihen, minkä herra Eckhard ja minä halusimme välttää sen, että ajamme eräät jäsenmaat kasvattamaan jätteiden polttokapasiteettia sen sijaan, että todella kestäviä ratkaisuja etsittäisiin. Tämä oli yksi syystä sille, että me halusimme uudelleen tarkastella jätepakettia. Kuten sanoin, tämä liittyy lainsäädännön laatuun. Meidän piti tarkastella asiaa tarkoin. Ja toisekseen niin tämä on asia, josta olen keskustellut monien sidosryhmien kanssa. Erityisesti Davosissa. Davosi mainitsitte. Ja jos halutaan kiertotalouteen liittyvä kattava aloite tehdä. Meillä pitää olla koko kiertotalous mukana, ei vain jäteosio. Meillä pitää olla koko sykli. Ja komissiossa meidän täytyy pohtia sitä, kuinka tämä voitaisiin parhaalla tavalla toteuttaa. Mielelläni näin toimin ja me myöskin tiedustelimme komission jäsen Moidasilta. Sitä voisimmeko saada teollisuudelta tietoa siitä, kuinka voisimme parhaalla tavalla käyttää koko kiertotalouden sykliä hyväksemme. Erityisesti sitä, kuinka tuotantovaiheessa ei käyttäisi sellaisia tuotteita, jotka eivät ole kestäviä, ja kun toisaalta tuotteen elinkaari tulee päätökseen, kuinka se voidaan ottaa kiertotalouteen takaisin mukaan, niin ettei se tuota jätettä. Varapuheenjohtaja Katainen, minä itse ja kaikki vastuussa olevat komission jäsenet ovat tehneet kaikkensa yhdessä, jotta voisimme saada aikaan suunnitelman vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Me todella haluamme toteuttaa tämän vielä tänä vuonna, eli me haluamme haaskata aikaa, mutta en halua, että mitään väärinkäsityksiä syntyisi. On todellakin kiire toimia jätteiden suhteen. Komissio on täysin tietoinen siitä, että tämä on kiireellinen kysymys. Tämä on asia, joka täytyy ratkaista kestävällä tavalla. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että meidän täytyy saada jäsenmaatarkastelman vaihtoehtoja niin, ettei turvautuisi sellaisiin vaihtoehtoihin, jotka ovat jätteiden hautaamisen kanssa yhtä ongelmallisia. Sitten eco-design Ecodesign-paketissa me teemme uudelleen arviointia, me emme muuta päämääriä. Päämäärät ovat yhä samat, mutta me tarkastelemme sitä, kuinka jokaisen kohdalla, ja tästä me keskustelemme edustaja Liisen kanssa, tarkastelemme sitä, onko jokaisen tavoitteen kohdalla ehdotettu toimintatapa se, mikä on paras kyseisen tavoitteen tavoittamiseksi. Eco-design on jo, varmaankin olette samaa mieltä tässä, johtanut monissa tapauksissa siihen, että olemme saaneet säästettyä energiaa. Tämä on todellakin, mitä me haluamme saada toteutettua. Me hyvin tarkoin kiinnitämme siihen huomiota. Olen täysin samaa mieltä edustaja Hoten kanssa, kun hän sanoi, että meidän täytyy katsoa eteenpäin tässä jätepaketin ja kiertotalousen suhteen. Pyrin tämän tuomaan esimään, esiin myöskin Davosissa ja myöskin hiilidioksidipäästöjen kohdalla suurten yritysten kanssa keskustellessa. Minulla on välillä sellainen tunne, että akateemisessa maailmassa, mutta myöskin teollisuusmaailmassa on olemassa paljon innostusta kiertotalouden tarjoamien mahdollisuuksien suhteen ja kieltämättä myöskin sen suhteen, kuinka poliittisissa piireissä välillä pidetään kiertotaloutta väistämättömänä. Pyrin kaikki osapuolet tuomaan mukaan ne, jotka uskovat kiertotalouteen, jotta he olisivat enemmän mukana ilmaisisivat kantaansa ja osoittaisivat, kuinka nopeasti me voimme päästä tällä alalla johtoasemaan maailmassa. On mielenkiintoista, kuinka eri puolilla maailmaa, jopa Kiinassa, ihmiset heräävät kiertotalouden mahdollisuuksiin. Toivon, että me voimme olla maailmanlaajuisesti johtajia tällä alalla. Toivon, että jos me varovasti Junckerin suunnitelman saamme luotua, se voi suuresti vaikuttaa investointeihin ja kiertotalouskysymyksiin. Toivottavasti tulevina kuukausina saamme tämän toteutettua niin, että saamme ensimmäisiä tuloksia näkyviin. Meillä on suuria ongelmia sekä kansallisella tasolla tapahtuvan lisääntelyn suhteen ja myöskin sen suhteen, että ää, myöskin toimenpanon suhteen ja toimenpanon tarkastamisen suhteen. Tässä komission pitäisi kiristää tähtiä, jotta voimme varmistaa sen, että jäsenmaat toteuttavat todellakin sitä, mitä Euroopan tasolla on sovittu. Tämä voisi olla jotakin, mitä syvän kriisin vuosina on edetty sivuun. Me pyrimme selättämään kriisin ja kiinnitämme vähemmän huomiota siihen, kuinka toimeenpano on tehty tai sen valvontaan. Mutta ellemme ole tarkkoja, ellemme saa että uskomaan, että komissio valvoo toimeenpanoa, me emme saavuta päämääriämme ja tämän lisäksi aiheutamme vääristymiä sisämarkkinoilla, jotka jälleen kerran voivat syntyä ympäristön kustannuksella. Ja me myöskin menetämme tässä taloudellisia mahdollisuuksia. Sen seurauksena se huolestuttaa todellakin minua. Kaikissa kokouksissa, kaikissa jäsenmaissa, joissa vierailen, minä puhun PK-yritysten edustajien kanssa ja koko talouden kentällä ollaan huolissaan siitä, tavasta, jolla me säätelyä harjoitamme ja siitä tavasta, jolla säätelyä toteutetaan. Meidän pitäisi aina puhua äh, etäisyydestä meidän ja heidän välillämme paikallisen tason PK-yritysten ja meidän toimielinten välillä. Tämä on valtava aukko, paljon suurempi etäisyys kuin suuryritysten ja Euroopan unionin toimielinten välillä oleva etäisyys. Todellakin toivon, että me saisimme kurottua umpeen tätä kuilua, joka on olemassa pk-yritysten ja Euroopan unionin toimielinten välillä. PK-yrityksissä ei ole vallalla mitään kestävyyden vastaista ilmapiiriä päinvastoin, mutta paljon huolta on siitä, eh, kuinka paljon ja minkä laatuista lainsäädäntöä vyöryy heidän niskaansa välillä Brysselistä. Usein sanotaan, että kaikki harmi tulee Brysselistä, mutta kun tarkastellaan asioita tarkemmin, suuri osa tästä lainsäädännöstä tulee jäsenmaista. Meillä on mahdollisuus siis tarkastella tarkemmin sidosryhmiemme kanssa näitä kysymyksiä jäsenmaissa. Tämä on minulle suuri huolenaihe se, että PK-yritykset tarvitsevat tukia. Ne ovat olleet tukena Euroopan unionin integraatiossa, mutta ne ovat kääntämässä selkeänsä, koska ne tuntevat, että tämä on vain taakka ja estää niitä toimimassa, kuten he haluaisivat toimia. Toivon, että tässä tuette minua mahdollisimman paljon. Mm, sen oikeudelliset kysymykset energiaunioniin liittyen lainsäädännön tulkinta – Välillä minusta tuntuu, että me olemme unohtaneet, kuinka aloitimme tämän lainsäädännön perustan rakentamisen, sen että Euroopan unioni voi tarjota. Uskon, että alun alkaen direktiivien tarkoitus oli luoda selkeyttä päämäärästä, joka haluttiin toteuttaa, mutta niin, että jäsenmaille annettiin harkintavaraa jotta ne saattavat valita parhaan tavan toteuttaa tämä päämäärä. Mutta ajan myötä uskoakseni on perusteltua todeta, että direktiivistä on tullut sanelevampia. Ne sanovat yhä tarkemmin, kuinka jäsenmaiden pitäisi päämäärä tavoittaa. Tässä uskon, että Euroopan unionin kaikki lainsäädännölliset kaikkien lainsäädännön toimijoiden pitäisi ottaa tämä paremmin huomioon. Parempi lainsäädäntötyö helpottaisi selventämään sitä, olemmeko me yhä perussopimusten tarkoittamalla linjalla. En aina ole varma, että meillä pysyy tämä aina mielessä eräillä aloilla. Me olemme hyvin, hyvin tiukkoja niiden päämäärien suhteen, jotka jäsenmaiden pitäisi saavuttaa, mutta tämä ei aina ole paras mahdollinen toimintatapa, eikä sekään, että sanellaan kuinka jäsenmaiden pitäisi jokin tavoite toteuttaa. Tämä on myöskin hyvä pitää paremman säätelyn keskusteluissa mielessä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että jos energiaunioni halutaan saada onnistumaan kyseessä ei ehdottomasti voi olla se, että energialähteet ähm, monimuotoistetaan. Meillä täytyy olla myöskin energian alalla siirtymä. Mitä vaihtoehtoja energiasiirtymälle ei ole olemassa. Ei ole olemassa vaihtoehtoa sille, että riippumuutemme fossiilisista polttoaineista äh, pyritään päättämään. Sitten yleinen näkö näkökulma liittyen kestävän kasvuun. Meillä täytyy olla johdonmukainen lähestymistapa. Minä pelkään, että jos me äm, kestävän kehityksen suhteen ä, liikaa sanelemme asioita, ä, me emme onnistu. Meillä täytyy olla asiasta selkeämpi kuva ennen kuin sitä käsitellään mutta yleisesti ottaen tämä voisi olla tapa, tämä siilorakenne purkaa. Keskustelen asiasta kollegoinemme kanssa. Biodiversiteettiin, monimuotoisuuteen liittyen, minun täytyy palata tähän asiaan. Voisin antaa tässä epämääräisen vastauksen, mutta en halua niin tehdä, joten palaan asian kirjallisesti myöhemmin. Euroopan parlamentin kanssa Euroopan parlamentin kuuleminen. Kyllä minä mielestäni kuulin parlamenttia. Parlamentti oli hyvin selvä eri asioihin liittyen siitä, mitä mieltä se oli komission työohjelmasta. Minun täytyy kuitenkin myös todeta, että edustaja Liisa tässä oli aivan suorasanainen. Hänellä saattaa olla yksi kanta, oma mielipiteensä, mutta hänen poliittisella ryhmällä kanta saattaa olla toisenlainen. Minun täytyy pyrkiä toimimaan parlamentin enemmistön kannanmukaisesti. Minä olen kuullut parlamentin kantaa. Olen reagoinut siihen, mutta tietyissä asioissa meillä ei ollut enemmistöä parlamentissa. Jos te sanotte, että minun pitää kuulla parlamenttia, niin minä todellakin olen niin tehnyt. Kaikkialla sekä täysistunnossa että poliittisissa, ryhmissä. Minä olen mitään vierailut vielä poliittisissa ryhmissäkin. Joten uskoakseni ei voida sanoa, etten ole kuullut Euroopan parlamenttia. TTIP-sopimukseen liittyen uskoakseni olemme tässä kansainvälisessä neuvottelussa avoimempia kuin koskaan olemme olleet. Yksi ensimmäisistä asioista, eh, joihin komissio pyrki, oli se, että me luomme avoimuutta neuvotteluihin ja näihin eh, asiakirjoihin liittyen, joten en ymmärrä, että voidaan sanoa, että vain vuotojen kautta kansalaiset saavat tietoa näistä. Ehm, Eräs Stoloive. jokaisella Euroopan parlamentin jäsenellä on äm, ehm, avustajia, äm, oikeus äm, nimetä äm, herra Barnierilla minulla itselläni Stoivilla on äh, neuvonantajia. Äm, hänellä on myöskin pitkällinen kokemus takanaan, mutta olen hyvin selvästi sanonut, että sanon tämän vielä uudelleenkin, jos minulla on äm, käsillä suunnitelman paremman säätön osalta. Minä varmistan sen, että kaikkia sidosryhmiä kuullaan ja kaikki sidosryhmät ovat mukana siinä, mitä minä teen. Minä myöskin äh, haluan kuulla, mitkä ovat parhaat käytänteet, parhaat kokemukset eri jäsenmaista. Erät jäsenmaat sanovat, että meidän täytyy ottaa huomioon, että Euroopan unionin tasolla luotava lainsäädäntö on aivan toisenlaista kuin kansallisella tasolla luotava. Se, mikä toimii kansallisella tasolla, ei välttämättä toimi Euroopan unionin tasolla, mutta mielestäni me voitaisiin kuvitella, että meillä on tiettyjä raukeamislausekkeita ja muita lausekkeita ja lainsäädännössä tämä saisi ihmiset palaamaan lainsäädäntöön tarkastelemaan uudelleen sitä, toimiiko se edelleen hyvin. Komissiossa tiedän, että meillä on taipumus katsoa vain tulevaisuuteen ja hyvin vähän äh, halua on tarkastella olemassa olevaa lainsäädäntöä ja sitä, kuinka hyvin se toimii. Uskoakseni taisi vastaakin kaikkiin kysymyksiin. Grazie per le risposte. Kiitos oikein paljon yksityiskohtaisista vastauksista. Ja nyt meillä onkin tässä pieni ongelma, koska täällä on 25 tai 26 puheenvuoropyyntöä ja varapuheenjohtajan täytyy poistua 20 yli. Nyt sitten ehdotankin, että kaikki puhuvat korkeintaan minuutin ja, ja sitten pyydämme ehkä varapuheenjohtajalta vähän lisää aikaa. Ensimmäisenä Bennett. Uh, chairman. Uh, ondervoorzitter, Kiitoksia puheenjohtaja, herra varapuheenjohtaja, puhu mielellään hollantia teidän kanssanne, eiköhän se ole meille molemmille kaikkein helpointa. Puhuimme tuosta kiertotaloudesta ja siihen liittyen aivan erityinen kysymys, kun on kyse jätepolitiikasta ja te itse totesitte, että kun otitte tointa vastaan ja kun teitä kuultiin, silloin jät teillä tarkoitettiin vain materiaalista politiikkaa, ja kyseessä on oikeastaan näiden materiaalien vuotaminen Euroopan ulkopuolelle, ja aiotaan luoda eurooppalaiset indikaattorit sen välttämiseksi, että eurooppalaisia materiaaleja ei hyödynnetäkään uudelleen täällä Euroopan unionissa, vaan niitä viedään maihin, joissa mahdollisuudet hyödyntää niitä ovat paljon huonommat. Voitteko kertoa, onko tästä jo jonkinlaisia visioita? Ja toinen ei kestävästä kehityksestä, vaan kansanterveydestä. Se on myös meidän vastuualueemme ja teidänkin itse asiassa, koska varapuheenjohtajana olette kaikesta vastuussa. Niin, hyvin herkkä aihe, josta saamme hyvin paljon sähköposteja. Asia, joka koskettaa meitä, koululaisia ennen kaikkea. Me olemme saaneet tietoa, että nyt äh, komissio on aikeissa pakastaa, panna pakastimeen koko kouluhedelmä ajatuksen. Ihan kohta lopetan puheenjohtaja. Kyseessä on siis kuitenkin subsidiariteetti. Kun otetaan huomioon tilintarkastustuomioistuimenkin näkemys, haluaisin mielelläni kuulla, mitä te tämän suhteen teette, että ei olla pyyhkimässä tätä pois pöydältä. Kiitoksia. adesso Seb Kiitos ja sitten Step Dance, puhu, pitäytykääpä puheajoissa. Okay. Uh, thank you. Yes, um... Kiitos arvoisa varapuheenjohtaja. Hiljattain Mendelsonin kanssa sanoitte, että byrokratian vähentäminen ei ollut mikään ideologia teille. Ja kun puhutte PK-yrityksille, niin tämä liittyy tapaan, jolla säädöksiä annetaan. Ja nyt sitten mitä tähän asti on tehty ja mikä on muuttumassa. Ja tämä on todella tärkeä asia esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja COP-kokouksen, Pariisin huippukokouksen suhteen ja syyskuussa. Ja se on todella tärkeää tälle valiokunnalle, mutta myöskin kehitysvaliokunnalle. Eli nämä asiat, joita te olette ottanut esille, niin mitä voitte nyt antaa meille sen varmistaaksenne sen, että tulee erilaista lainsäädäntöä, mutta että pitäydytään kuitenkin näissä tärkeimmissä säädöksissä, kuten luontotyyppidirektiivi ja muut vastaavat? Kiitos ja sitten Demesmaker. Eh, Kiitoksia herra varapuheenjohtaja. Hienoa, että voimme käydä ajatusten vaihtoja ja hyvä, että näin monet kollegat ovat mukana ja puhuvat myös kiertotalouspaketista. Minullakin olisi siihen pari lisäkysymystä olen ECRn varjoesittelijä ja me olemme järjestäneet eh, aamukokemuksen, aamu, aamiaiskeskustelun kokemuksien vaihdosta, parhaista kokemuksista sieltä, missä itse olen, eli Flanderissa, ja kyseessä ovat nimenomaan Flanderin yritykset. Ja näistä käymistämme keskusteluista jatkaen esittäisin mielelläni seuraavat konkreettiset kysymykset. Kaikki olivat samaa mieltä siitä, että on tärkeää saada eurooppalaiset sisämarkkinat ja eurooppalaiset tavoitteet merkittävän rooliin. Meillä on kyllä eurooppalaista jätelainsäädäntöä, mutta on hyvin selvää, että me olemme vielä aika kaukana siitä, että meillä olisi todella yhtäläiset toimintaedellytykset. Komissio lupaa, että saataisiin enemmän maaspesifistä menettelyä. Voitteko todeta, mitä tällä tarkalleen tarkoitetaan ja kuinka tämä voi vaikuttaa siihen, että saadaan luotua hyvin tarpeelliset yhtäläiset peliolosuhteet. Ja toisekseen tässä kiertotaloudessa on todellakin tarve saada yrityksiä ja kilpailukykyiset markkinat. Komissio haluaa helpottaa kierrätysmateriaalin markkinoita. Miten aiotte tämän tehdä? Ja vielä viimeinen kysymykseni, joka liittyy vähän Iivon kysymykseen. Jotkin selvät äh, raaka-aineet ovat nyt jo hyvin harvinaisia. Me emme siis enää voi optimalisoida käyttöä. Meillä on kuitenkin strategisia tavoitteet. Miten tämä kaikki voidaan saada Euroopassa kunnolla toteutettua? La collega Berder per un minuto. Berder, minuutti. Vice President. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä varapuheenjohtaja. Viime vuonna uh, MEPit uh, tukivat päätöslauselmaa, jonka tarkoituksena oli vedota um, villieläimiin kohdistuvia äh, rikoksia. Äh, tämä on suuri äm, laittoman äm, ihmisten aseiden salakuljetuksen jälkeen kolmanneksi suurin laiton ä, äh, rikollisen toiminnan muoto. Esimerkiksi Kiina on kieltänyt hiljattain norsuluun vienun ja USA on sekä äm, kotoperäistä että ulkomaalaista viljelyn kauppaa pyrkinyt Ähm, hillitsemään. Ähm, villieläinten salakuljetus on todellakin suuri ongelma ja sillä on perusteltu Euroopan unionin toimia. Varapuheenjohtajana te olette portinvartijan lainsäädännön suhteen. Ehdottaisiko te Euroopan unionin toimintasuunnitelmaa tällä alalla? Oletteko mielestä sitä mieltä, että kyseessä on suuri ongelma, jonka suhteen Euroopan unionin pitäisi toimia nopeasti ja pian? Kiitos. Dank u voorzitter. Voorzitter, ik ben... Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, olen varajäsenenä tässä valiokunnassa. Olen oikeastaan Intavaliokunnan jäsen, jossa käsittelemme vapaakauppasopimuksia. Kyseessä on hyvin kattava ja syvällinen vapaakauppasopimus ja siksi ei ole yllättävää, että tässä kokoonpanossa kysyn maamieheltäni Timmermansilta. Varmasti tunnette Vattenfall vastaan Saksan liittotasavaltatapauksen. Vattenfall on hyödyntänyt tiettyä lauseketta haastaakseen Saksan liittotasavallan, koska Saksan liittotasavallassa liittopäivät päättivät, että ydinvoimasta luovutaan. Alankomaissakin ydinvoima on hyvin kyseenalaista ja on mahdollista, että Alankomaissa tehdään vastaava päätös ja että Alankomaihinkin kohdistuu vastaava haaste te voitte torjua tämän koska komission jäsen eh, Juncker totesi, että tällaista TTIP-vastaista päätöstä ei tule, jos Ranska näin on mukana päättämässä. Oletteko te aikeissa toimia Hollannin osalta tehokkaasti? Mikä oikein on teidän kantanne? Kiitoksia. Thank you very much. And now Mr. Javor. Ja sitten Javor. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa varapuheenjohtaja. Sääntelyn parantaminen ei tarkoita pelkästään parempia tekstejä, vaan myöskin parempaa täytäntöönpanoa. Ja täytäntöönpanoon liittyy myöskin se, että EU aktiivisesti seuraa täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja myöskin ähm, sääntelyn täytäntöönpanossa on huomioitava instituutioiden rooli että kansalaisten rooli siinä, että varmistetaan ympäristölainsäädännön oikeanlainen täytäntöönpano. Edellinen ympäristöasioista vastaava komission jäsen eh, halusi parantaa ympäristöasioissa oikeussuojakeinojen käyttöä ja mahdollisuuksia käyttää niitä. Ja onko tässä nyt menty eteenpäin esimerkiksi ympäristötarkastusten suhteen ja myöskin oikeussuojakeinojen saatavuuden suhteen? Kiitos. Grazie, adesso la Evi. Kiitos ja sitten kollega Evi. Kiitos puheenjohtaja. Minä kuten muutkin haluaisin puhua Euroopan ympäristökeskuksen esiin tuomasta asiasta, jonka mukaan monet ympäristöalan toimijat ovat tuoneet esiin kielteiset kehityssuunnat ja myöskin äh, haitat, jotka vaikuttavat sekä ympäristöön että ter- ihmisten terveyteen. Ja monet ympäristöalan eri asiat ähm, sekä ilmansaasteiden osalta että luonnonsuojelu tai maaperän suojelu ja muut asiat, joita ei ole tarpeeksi huomioitu suojelussa Ja mm, ilman huono ilmanlaatu aiheuttaa tuhansia kuolemia vuodessa ja koko ajan uhrien määrä vain nousee. Ja esimerkiksi tällaiset kemialliset aineet vaikuttavat eh, hormonaalisesti, niillä on hormonaalisia haittavaikutuksia ja nyt todellakin pitäisi tämä jäte paketti saada hyväksyttyä, koska sillä on merkitystä sekä teollisuuden että terveyksen, terveyden kannalta. Sitten jäsen Florence. Paljon kiitoksia, kiitoksia varapuheenjohtaja siitä, että olette paikalla, olette hyvin lämpimästi tervetullut. Varapuheenjohtaja Timmermans, en halua mennä väittelyihin, meillä on ollut paljon ja riittävästi erimielisyyksiä. Haluaisin kiittää poliittista lähestymistapaa. Mielestäni se on erittäin hyvä lähestymistapa. On hyvä sanoa, että te haluatte mm, päättää päämääriä ja oikeat askelmat niiden tavoittamiseksi. Kun puhutte tästä bunkkeri ajattelutavasta, sitä pitää kyllä välttää kaikin tavoin. Voisitteko kertoa hiukan enemmän siitä, mikä menettelytapana tulee olemaan jätelainsäädännön suhteen? Minkälainen lainsäädännön aloitteenne tulee olemaan? Kuinka se tulee parantamaan lainsäädäntöä ja kuinka tavoitteet tulevat olemaan sitovampia? millä tavalla tämä uusi aloite on parempi. ECR-ryhmän kollega sanoi, että paljon äh, eriäviä tulkintoja on vallalla eri hallitusten parissa ja olemme varmaankin samaa mieltä, että tämä johtaa valtaviin ongelmiin toimeenpanossa. Voitaisiin sanoa, että tarvitsemme enemmän viranomaisia, jotka voisivat tätä toimeenpanoa harjoittaa, mutta en tiedä, onko tämä se tapa, jolla me haluamme edetä asioissa. Toivottavasti olette vielä monia vuosia täällä seurassamme. Nyt pyrin hyötymään siitä, että pääsette tänne. Kiitos. Kiitos, sitten varapuheenjohtaja Parnio. Puhujan mikrofoni. Arvoisa varapuheenjohtaja, kuulin osan puheenvuorostanne ja hienoa, oli, hienoa on, että nyt voin esittää teille kysymyksen. Haluaisin myös puhua nopeasti. Jo jonkin aikaa on esitetty sitä, että tämä lobbareiden avoimuusrekisteri pitäisi uudistaa ja komission kabinettien kanssa toimivien lobbareiden pitäisi rekisteröityä joulukuu 2014-maaliskuu 2015 oli tuo rekisteröintiaika. Ja koska te mahdollisesti aiotte mennä vähän pidemmälle ja milloin Euroopan komissio aikoo todella esitellä tämän ehdotuksen, jotta päästäisiin edistämään tätä avoimuuspolitiikkaa? Kiitos oikein paljon. Ja sitten Sherry Pierik. Eh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia varapuheenjohtaja. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että pääsen nyt teidät tapaamaan puheenjohtaja Timmermans. Elinympäristödirektiivin osalta tällä hetkellä inventoidaan sen toteuttamista ja voin havaita, että jäsenvaltiot kuten Alankomaat voivat konkreettisesti toteuttaa EUn ympäristöpolitiikkaa ja näin arvioivat Natura 2000-alueita ja muita, mutta Habitatti-direktiivin artikla 2.3 edellyttää, että jatkuvasti otetaan huomioon toimeenpano määräykset, kun on kyse taloudellisesta ja sosiaalisesta toiminnasta, juuri kuten äsken totesitte. Ja nyt minun konkreettinen kysymykseni teille on, ja te tiedätte tästä hyvin paljon, ja myös meidän alivaltiosihteerimme tietää tästä hyvin paljon, mitä tehdään, koska Euroopassa on tällä hetkellä käydissä seuraavan ylin ympäristödirektiivin inventointi. On olemassa ongelmakohtia, minä todella kannatan luonnonsuojelua, mutta on olemassa melkoisia ongelmakohtia. Kaupungit ja alueet sanovat samaa, ne toteavat, että ne haluaisivat tehdä toisin, mutta Eurooppa ei sitä salli. Mit Miten te aiotte toimia inventoinnin osalta niin, että voidaan sen jälkeen lähteä yhdessä huolehtimaan todellisesta hyvästä toteuttamisesta? Kiitos ja sitten Bonafé. Eh, vicepresidente, grazie. Kiitos varapuheenjohtaja siitä, että olette tullut paikalle. Se on hyvin tärkeää. Ja Tämä oli kyllä musiikkia korvinen ja varmaan monille muillekin kollegoille se, että te haluatte tukea kestävää kehitystä ja aiotte ottaa sen osaksi komission politiikkaa jatkossa. On aivan itsestään selvää, että me kaikki haluamme saada taas taloutemme elpymään ja kasvamaan uudelleen, mutta kuitenkin meidän täytyy muistaa kestävyys tässä kaikessa. Se on mielestäni ihan ydin uudessa politiikassa ja uudessa talouskasvussa ja kestävyydestä, pitä, kestävyydestä pitäisi tulla mahdollisuus. Sitä ei pitäisi nähdä vain jonkinlaisena pakkona ja olen mieltä kanssanne. Nimittäin kiertotalous on sellainen asia, jota pitäisi työstää myös jatkossa se voisi edistää todellakin BKTn kasvuakin ja siihen pitää kiinnittää siksi huomiota. Haluan ottaa esille vain yhden asian. Nyt te haluatte varmistaa sen, että aikatauluja eh, todella noudatetaan niin, että saamme ehdotuksen vuoden loppuun mennessä. Ja haluaisin myös, että varmistatte sen, että ehdotus on todellakin tehokas jätteiden suhteen Eli usein vain mm, asetetaan jotakin tavoitteita. Tehän nauratte, niin te tiedätte nyt, mistä tässä juuri puhuin, mutta Juncker ja muut tässä on puhuttu siitä, miten uusilla investoinnilla voitaisiin edistää myöskin kestävyyttä. Sitten kollega Duncan. Thank you very much, Chairman. I'm tempted to... kiitoksia puheenjohtaja. Äh, minulla on nyt kiusa sanoa, että minulla on yhdeksänosainen kysymys, mutta tämä ei ole sukamaan kilttiä. Haluaisin äm, tähän toimeenpanon arviointiin äm, keskittyä. Äm, me olemme kunnianhimoisia, kuten tiedätte, mutta äh, vaikutusten, äh, mutta toimen vaikuttavat näihin avomeren porosaattoihin ja vaikutusten arvioinnissa ei tätä mainittu. Ja minä haluaisin tässä ehdottaa, että kun vaikutusten arviointia tehdään, meidän ei pitäisi yllättää ihmisiä. Meidän pitäisi antaa reilu varoitus niille, joita tämä koskettaa ei tai ei. Olisi ehkä hyvä, että herottaa sen kokonaan tästä direktiivistä pois. Kiitoksia. Thank you, and now Mr. Faria. Sitten eh, kollega Faria. Um, Senhor Vice-Presidente, antes de mais, bem-vindo e é uma honra para todos nós que o senhor esteja aqui pela primeira vez. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Niin, toivottavasti näemme tässä valiokunnassa säännöllisesti. Arvoisa varapuheenjohtaja, ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti hylkäsi ehdotuksen lääkkeistä ja kirjoitin teille jo esittelijänä ja varjoesittelijöiden kanssa. Edustimme suurta osaa ryhmistä ja me emme ole kuitenkaan saaneet vielä kirjeeseemme vastausta. Haluaisin nyt sanoa, että monet jäsenvaltiot ovat todenneet, että tämä vedettäisi, er- ehdotus vedettäisiin pois ja 7. Äh, maaliskuuta siitä ilmoitettiin virallisesti ja me todellakin vastustamme sitä, että tämä ehdotus vedetään pois. Meillä täytyy olla innovatiivisia tuotteita, jotta kaikille potilaille on saatavilla innovatiivisia lääkkeitä ja lääkinnällisiä tuotteita. Myöskin yleislääkkeitä on oltava saatavilla ja kaikilla on oltava mm, tasavertaiset mahdollisuudet päästä markkinoille. Te var, ehkä te tiedätte, ollaanko tätä edistämässä. Onko komissiolla aikomus esittää ehdotus tästä asiasta? Ja lisäksi tiedän, että te vastustatte puheenjohtaja yliajan äh, yliaikaa tässä puheenvuorossa, mutta miten voidaan saada uusia lääkkeitä ja sitten myöskin tämä hapitaitos. Se... Kiitos. Ja sitten myös se Bruns. Mikrofoni. Perdón, gracias. Ahora. Eh, eh, señor Timmermans, quiero entender y valorar. Kiitoksia. Hyvä varapuheenjohtaja Timmermans, te haluatte tehdä johdonmukaisesti töitä ja sanotte, että haluatte kaiken kattavan, mukaanottavan lähestymistavan, mutta vaikka ette halua nähdä lasia puoli tyhjänä, minulla on tunne, että vaikuttaa siltä, että ette halua johtaa varsinaisesti lainsäädännöllistä taistelua täällä. Olen sitä mieltä, että periaatteessa viestinne on melkoisen vaarallinen, sillä se hämmentää kansalaisia. Te puhutte jätteiden poltosta ja sanotte periaatteessa, että toimimattomuudella on hintansa ja sivuvaikutuksia ja sanotte, että olette teollisuuden kanssa keskustelleet näistä kysymyksistä. Haluaisin tietää, kuinka tulette ottamaan kansalaisten näkökulmat ja alue- ja paikallishallinnon kannan tässä huomioon. Kiitos. Schleck. Kiitos ja sitten äh, edustaja Schleck. Uh, äh, Mr. Vice Chairman, uh, this commission stated uh, top priorities. Herra varapuheenjohtaja, tämä valiokunta pitää työpaikkoja ja kasvua tärkeinä painopistealueinaan, ja te totesitte tänään, että tämä on kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista. Miten sitten selitätte EUn politiikan, jossa on asetettu ilmasto ja energia tavoitteet, mutta fossiilisten polttoaineiden tuet ovat edelleen olemassa ja maatalouspolitiikkaa tuetaan, kun se tuhoaa luontoa, kun taas meillä on olemassa myös elinympäristöä ja sen suojelua koskevat direktiivit. Kiitoksia vastauksistanne. Kiitos. Seuraavaksi Rova Svitsa. Ale Giovanni, pozdravljam gospodina Timmermansa i razumijem da je vaš pod... Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa varapuheenjohtaja Timmermans käsitän, että teidän salkkuunne kuuluu parempi säätely ja teette kompromisseja sen suhteen, mutta en ymmärrä vastauksistanne seuraavaa. Te sanoitte, että joissakin maissa lainsäädäntöä toimenpana liian tiukasti ja toisissa maissa näin ei tapahdu. Muistan entisen Jugoslavian presidentin Titon, joka sanoi, että meidän ei pidä liian tiukasti säännöissä pitäytyä. Meidän pitäisi tarkastella päätöksentekoprosessia. Kuinka voimme elimoida sen, että meillä on 28 erilaista laintulkintaa, kun haluamme johdonmukaisuutta samaan aikaan toteuttaa? Kuinka te tätä johdonmukaisuutta ja kohesiota haluatte toteuttaa ja samalla kuitenkin antaa jäsenmaiden luonnostella omat lakinsa? On hyvä, että teette ette kastavaa kehi- kestävää kehitystä pidä vain ympäristökysymyksenä, vaan tärkeänä kysymyksenä muuten. Kiitos. Äh, niin, herra varapuheenjohtaja, toivon, että kestävä kehitys on lähellä sydäntäne, eikä pelkkiä tyhjiä sanoja. Nimittäin edelleenkin on aika epäilyttävää, ettei se alun perin ollut mukana komission ohjelmassa, vaan vasta meidän painostuksemme myötä tuli teille mukaan määreiksi, ja teidän vastuullanne on nyt, että sen suhteen jos jotakin tehdään. Viime lainsäädäntökaudella me saimme suurella vaivalla seitsemännen ympäristöohjelman päätettyä. Komission neuvosto parlamentti olivat kaikki samaa mieltä 12 painopistealueesta vuoteen 2020 mennessä. Kysymys kuuluu, toteutatteko te ne kaikki ja jos ette, mitkä niistä putoavat pöydältä. Yhtä lailla edellisellä lainsäädäntökaudella keskusteltiin voimakkaasti resurssitehokkuudesta. Ei ole kyse pelkästään energiatehokkuudesta, vaan laajemmin resurssitehokkuudesta resurssitehokkuudesta. Ja tuolloin lähdettiin siitä, että muotoilisimme sitovat tavoitteet materiaalin käytölle, maan käytölle. Ja kysymys kuuluu, onko tältä osin jotakin saavutettu vai putoako tämäkin pois? Kiitos. Julie Gilling. Kiitos ja sitten Julie Gilling. Uh, thank you Mr. Timmermans. I... Kiitos puheenjohtaja, kiitos varapuheenjohtaja. Tuen tätä agendaa erityisesti turhan byrokratian vähentämisen suhteen, mutta olen kuitenkin vähän hämmentynyt siitä, että ette ole kyennyt kovinkaan selvästi puhumaan tästä pääneuvonantajan asiasta, tie, tie, tieteellisestä asiantuntijasta. Ja minä näin tässä asiakirjoissa, niin papereilla, niin nämä ja okei, okay, meillä on nyt sitten tällainen tiedeasioiden pääneuvonantaja, mutta miksi sitten ollaan näin paljon jäljessä? Kiitos ja sitten Rova Müller. Herra varapuheenjohtaja, me keskustelemme täällä juuri tässä valiokunnassa komission ehdotuksista, joilla pyritään kieltämään eh, kloonaustekniikan käyttö maataloudessa ja elintarviketeollisuudessa. Minkälaisia mahdollisia konflikteja ja vastavuoroista vaikutusta on tällä ja TTIP-sopimuksella ja toisekseen meillä on strategiset puitteet energiaunionille, eli miten aiomme saada vuoden 2020 jälkeen päästökaupan järjestymään. Toistaiseksi asian suhtaudutaan hyvin löysin ranteen. Miten arvioitte tuolloisen järjestelyn, miten siihen liittyvät nämä 2020 tavoitteiden saavuttamiset? And now, Mr. Kiitos ja sitten Junius Omari. Junus Omar. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja. Minä pyrin hyvin nopeasti puhumaan. Kiitän teitä alkupuheenvuorostanne ja siitä, että kestävän kehityksen täytyy olla mukana kaikessa politiikassa. On ähm, parempi tehdä parempaa lainsäädäntöä, olemme luonnollisesti tämän kannalla, mutta tässä kyseessä myöskin on kuitenkin oikeus ja oikeutta vastaavat tietyt turvatoimet ja minua huolestuttaa se, että suunta, joka on valittu nyt ei turvaa uusia oikeuksia sellaisessa tilanteessa, kun ympäristön tilanne taantuu. Sen toinen kysymykseni liittyy biologiseen monimuotoisuuteen. Tiedoksenne me olemme tällä hetkellä tilanteessa, joka vaatii sitä, että tämä biodiversiteetin taantumiskysymys otetaan huomioon aivan samalla tasolla kuin ilmastonmuutos. Me olemme tällä hetkellä lajien sukupuuttoon kuolemisen kuudennen aallon kourissa historiallisesti. Meidän täytyy siis toimia. että viimeinen huomio liittyy valtameriin. Meillä on uusi valtava työkenttä sekä kasvun, tutkimuksen että kehityksen osalta ja Euroopan unioni voisi olla muita johtavia maailmanvaltoja ja nousevia valtioita edellä, jos se investoisi merialueisiin, sillä mehän olemme ensimmäinen merialueiden valta maailmassa. Kiitos. Last but not least. Kiitos. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, herra Brennan. Nine months away from the climate change talks in Paris and climate change... Yhdeksän kuukauden päästä pitäisi olla Pariisissa ja ilmastonmuutos on suurin uhka ihmiskunnalle. Ja nyt tässä todella, jos Euroopan komissio pystyisi pelastamaan kaiken ja tämän ilmastonmuutoksen, niin se olisi todellakin voittoisa. Francis Bacon, filosofi, totesi, että jos me haluamme saada tuloksia ennen kuin jotakin teemme, niin meidän pitäisi katsoa, mikä mahdollista ennen kuin edes aloitamme tai yritämme. Ja tämän ajatus pitäisi olla se, että katsotaan ikään kuin laatikon ulkopuolella ja miettiä, että millä tavalla sitten toimiin ryhdytään. And now the floor is yours. no niin, nyt onkin sitten varapuheenjohtajan vuoro. Questions. I'm not sure I can do them justice within. Kiitoksia näistä kysymyksistä. En ole varma, että pystyn tekemään oikeutta sillä sinä aikana, joka minulla on käytettävissäni, mutta pyrin vastaamaan mahdollisimman hyvin kysymyksiin. Edustaja Belletti, olette aivan oikeassa. Todellakin suuri ongelma on olemassa Euroopan unionista vuotaa materiaalia ulkopuolelle ja suuria ongelmia on myöskin siksi, että jäsenmailla on ei ole samanlaista puitteistoa tämän estämiseksi. Minä keskustelin äm, erään romutusyrittäjän, ranskalaisen yrittäjän kanssa. Ranskassa on pakollista, että kaikki transaktiot hoidetaan muulla tavoin kuin äm, rahallisesti, pankkisiirroin tai muuten. Tämä ei koske kuitenkaan maita, kuten Saksa, Belgia tai Alankomaat, jossa voidaan saada käteismaksuja näillä aloilla. Jos nyt käteismaksuja voidaan maksaa ja tiedämme kaikki, kuinka romutusbisnes toimii, muuttuu hyvin vaikeaksi kaikki hallinnolliset porsareijat tukkia. Ei ole laitonta maksaa käteisellä. Tämä on eurooppalaisen lainsäädännön mukaista, mutta se on yksi esimerkki siitä, kuinka erilainen kansallinen toimenpano on ja kuinka se aiheuttaa vuoto vaaroja, kuten tässä romumetallin osalta esimerkiksi. Tämä on esimerkki siitä, että jäsenmaiden yrittäjien ja pk-yritysten kanssa keskustellessani havaitsin, että tämän, tyy- tämän tyyppisiä asioita esiintyy ja pohdin, pitäisikö meidän pyrkiä Euroopan unionin tasolla ne estämään. Edustaja Belletti, todellakin tämä on jotakin, minkä me olemme havainnoineet. Mitä kouluhedelmäohjelmaan tulee? lempiohjelmani komissio arvioi tilannetta parhaillaan. Komission sen Hogan ja minä teemme tämän, niin minun täytyy valitettavasti korjata teitä, että nykyinen tilanne ei ole lainkaan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukainen. vakava ongelma on ongelma olemassa toissijaisuusperiaatteen odottamisen suhteen. Komissio kuitenkin arvioi tilannetta että jos me haluamme tämän saada äh, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen äh, kanssa linjoille, meidän tulisi äh, antaa mm, neuvo, mutta todellakin tämä mielestäni on asia, jossa on vakavasti esitettyä kysymys, onko Euroopan unionin tehtävä tarjota maitoa tai hedelmiä kouluissa, mutta komissio on kuullut parlamentin kannan asiassa ja komission sen Hogan on sen ottaa huomioon. Sitten liittyen siihen, voimmeko säilyttää edustaja Jones taisi lähteä. No siirrykin seuraavaan kysymykseen. Edustaja Mesmakin lähti. No tämähän auttaa näihin kysymyksiin nopeasti vastaamaan. Liittyen villieläinrikoksiin, minun on pakko tähän kysymykseen vasta kirjallisesti, sillä minulla ei ole riittävää tietoa vastatakseni tähän nyt heti. Vastaan kirjallisesti. Sitten ISTS. E Olen täysin tietoinen siitä, mikä vastuuni on. Kiitoksia tästä. Täytyy pohtia sitä, onko tämä hyväksyttävissä vai ei. Voimme tämän vasta neuvottelun lopuksi todeta. Kuten tiedätte, komissio tarkastelee asiaa parhaillaan. Meidän täytyy toteuttaa syvällinen analyysi asiasta ja siitä, onko tämä tarpeen ja jos se on tarpeen, niin missä muodossa. Olen huomannut, että paljon huolia on ilmassa. Tämä tekee analyysin tekemisen perusteluksi. Eräät huutavat, että ISDS-järjestelmä on jonkinlainen demokratian loppu. Mielestäni se on kuitenkin hiukan liiottelua, ottaen huomioon, että tällaisia ISDS-järjestelmiä on käytössä sadoittain ympäri maailman emme ehkä yön ylittä pysty ratkaisemaan, mutta ole, voitte olla varmoja, että me kiinnitämme asiaan huomiota ja te ja eräät muutkin ovat jo tehneet johtopäätöksen. Tämä on valtava ristiriita. Meitä pyydetään tarkastelemaan asiaa yksityiskohtaisesti, mutta he eivät sitten itse näin enää tee, koska he ovat jo hypänneet johtopäätöksensä. Me yhä kyllä tarkastelemme asiaa tarkkaan ja lopulta teemme vasta johtopäätöksemme. On totta, että meidän täytyy paremmin olemassa olevaa lainsäädäntöä toimeenpanna ja meidän täytyy tarkistella mahdollisuuksia, joita on olemassa. Tätä ei ole riittävästi tehty Euroopan unionin tasolla, mutta täytyy todeta, että ei vain tällä alalla, vaan läpi kaiken lainsäädännön toimeenpano. Nämä ovat asioita, joita tulee tarkastella tarkkaan. Sitten oikeuteen pääsy, minä haluaisin, että äm, nämä kysymykset ovat varmaan säätelyn ja komission prioriteettien kanssa linjoilla. En voi tässä ryhtyä spekuloimaan aloitteen aikatauluun liittyen, mutta olemme tekemässä töitä tämän perässä ja mm, biologisen monimuotoisuuden suhteen vastaan myöskin kirjallisesti ja viittaan aikaisemman kirjallisen vastaukseeni. Ja sitten Ilmastopaketti, sitä ei ole vedetty pois, se on vielä täysin työn alla. Me tarkastelemme mahdollisia tarkastuksia ilmastopakettiin. Parlamentti on ensimmäisen käsittelyn tehnyt ja minä olen myöskin keskustellut esittelijöiden kanssa. Älkää siis erehtykö Sitten äh, edustaja Florence sanoi ilmeisesti, että mitä te olette tähän mennessä tehnyt. Teille haluaisin vastata seuraavaa. Minä hyvin tarkka haluaisin olla siinä, että jos me esimerkiksi talouteen liittyen teemme uuden aloitteen, se vastaa niitä standardeja, jotka minä olen teille Euroopan parlamentille yleisessä keskustelussa yleisesti ottaen luvannut toteuttaa. Minä en halua heitellä pikkumurusia maistiaiseksi. Minä haluaisin tämän toteuttaa kokonaisuudessaan, eikä vain pikku palasina, vaikka välillä tämä olisi houkuttelevaa. Sitten läpinäkyvyysrekisteriin liittyen me haluaisimme Euroopan parlamentin kanssa saada aikaan yhteisymmärrykseen siitä, että meillä olisi pakollinen, anteeksi, pakollinen kontaktirekisteri, läpinäkyvyysrekisteri. Komissio on tässä saanut uskoakseni edistystä aikaan. Keskustelu ei ole vielä päätöksessä, mutta aivan varmasti mielestäni olisi tervetullutta, että Euroopan parlamentti tätä samaa lähestymistapaa Se Olisi hyvä, että Euroopan parlamentin jäsenillä olisi täysi avoimuus siinä, keitä he tapaavat, keiden kanssa käyvät keskusteluja, niin että teilläkin olisi velvollisuus tällaista rekisteriä ylläpitää. Se parantaisi avoimuutta ja minä olen aivan valmis tarkastelemaan yhdessä sitä, kuinka voimme yhdessä tätä tilannetta parantaa molemmille. Ja meidän pitää molempien osapuolten keskustella vielä neuvoston kanssa asiasta. Sitten Habitat-direktiivi, uudelleenarviointi. Me olemme tätä juuri tarkastelemassa. Minä itse en suosi sitä, että polkisimme standardeja, jos me tarkastelemme erästä maasta, jonka minä tulen melkoisen hyvin alankomaita. Suuri osa ongelmista on syntynyt siitä, että toimeenpano kansallisella tavalla on ollut tietynlainen, vaikka tämä on jotakin, minkä monet maanviljelysministerit ovat Alankomaiden historian läpi aina kieltäneet, mutta uskoakseni, jos tarkastelette eroja siinä, kuinka eri direktiivit toimeenpannaan eri jäsenmaissa, voidaan havaita, miksi eräät direktiivit aiheuttavat paljon enemmän hankaluuksia kuin toiset sitten kyllä todellakin voin vahvistaa sen, että me olemme jättekysymyksen suhteen kunnianhimoisia kiertotalouskysymyksissä. Minä olen myöskin niihin täysin sitoutunut niiden loppuun saattamiseen tämän vuoden loppuun mennessä. Me haluamme olla valmiita niin, että tämä osuisi yksiin niin, että se olisi samanaikainen Junkerin investointisuunnitelman käynnistymisen kanssa ja ottaen huomioon se innostuminen, joka yhteiskunnassa on valallaan ja yritysmaailmassa, olisin hyvin yllättynyt, etteivät eräät julkisen ja yksityisen sektorin yhteisprojektit pääsisi tähän mukaan. Meidän pitäisi olla jonkinlainen puoli niin, että tämä muuttuisi houkuttelevaksi investoinniksi Junckerin suunnitelman puitteissa. Sitten Itressä olen tämän offshore lautta kysymyksen aikaisemmin kuullut, se ei tullut minään yllätyksenä. Olen aikaisemmin todennut, että offshore-lautoille pitäisi niiden kysymystä pitäisi tarkastella. En ole ottanut kantaa niiden äm, rooliin, jos te sanotte, että offshore-lautat pitäisi ö, käsitellä toisella tavalla tämä saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa kehitys ei ehkä olisi kestävää pelkäkseni, mutta edustaja Duncan tietää, että hän tulee saamaan vastauksen tähän kysymykseensä. Minun täytyy sanoa, että lääkkeisiin liittyen yksinkertaisesti en pysty tällä hetkellä teille vastaamaan minun täytyy antaa teille kirjallinen vastaus. Minä olin, en ollut valmistautunut keskustelemaan lääkekysymyksistä ja lääkkeiden hintakysymyksistä tänään. Pahoittelen sitä, mutta varmistan sen, että saatte kirjallisen vastauksen ajoissa. Ja sitten kyllä, kasvulle ja työllisyydelle kiertotalous on tärkeä, viittasi juuri Junckerin investointisuunnitelmaan ja siihen, kuinka se yhdistetään tähän. Luonnollisesti ongelmia on olemassa kiellä. Meillä on ristiriitaisia kantoja, ristiriitaista lainsäädäntöä. Riittää, että viettää muutaman päivän Euroopan parlamentissa huomatakseen, kuinka erilaiset kannat on ympäristö- ja, va- ympäristö- ja talousvaliokunnissa näissä kysymyksissä. Tämä on osa poliittista monimuotoisuutta, osa poliittista järjestelmäämme. Näin Euroopan unioni toimii komissio on pyrkinyt takaamaan sen, että johdonmukaisuus on mahdollisimman suurta. Uskon, että meillä on vielä työtä tehtävänämme ja minun mielestäni tarvitaan vielä työtä ennen kuin tämä on riittävän johdonmukaista, mutta kaikissa demokraattisissa järjestelmissä tämän tasapainon löytäminen on aina monimutkaista. Ymmärrän täysin, että tämä valiokunta ratkoisi tasapainottamista toisella tavalla kuin muut valiokunnat. Sitten liittyen lainsäädäntökysymyksiin, juuri olin tässä selvittämässä direktiivi sitoo jäsenmaita tavoitteen osalta, mutta se antaa jäsenmaille vapaat kädet valita erilaiset poliittiset tai oikeudelliset keinot, joilla tavoite saavutetaan. Tämä on direktiivin määritelmä. Ei tämä ole mitään löysäilyä, jos halutaan, että ollaan täsmällisiä, eikä mitään joustovaraa ole. Ei käyttä direktiiviä, vaan mikä se sana olikaan englanniksi, unohdin sen nyt. Asetusta. Asetusta käytetään. Kiitoksia, että pelastitte minut tässä. Ja sitten sitä ei tarvitse siirtää kansallisen lainsäädännön osaksi. Mutta en siis tarkoittanut, että löysäilyä voidaan näin harjoittaa. Sitten edustaja Langen kysyi mitä tavoitteita tulemme hylkäämään, em, hylkäämään emme mitään hylkää. Me olemme yhä kunnianhimoisia, kuten ennenkin. 2020 äh, tavoitteet, kestävän kehityksen tavoitteet, niin edespäin, mutta Tämä ei tule olemaan helppoa toteuttaa kansainvälisellä tasolla, kuten mainittua. Euroopan unionin pitäisi jatkossakin johtaa työtä hyvin suurelta osalta 2015 vuoden jälkeinen politiikka perustuu kansainvälisille sitoumuksillemme ja me äh, liitämme näihin tavoitteisiimme arvion tehdystä tuloksesta. Me olemme erittäin hyviä tavoitteiden asettamisessa, mutta emme aina arvioi niin hyvin tuloksia. Sitten kloonaus, en käsittele näitä kysymyksiä suoraan sanottuna päivittäin. Uskon, että minun on pakko palata tähänkin kysymykseen myöhemmin, eh, kuten 2020 niin, 2020 tavoitteet vastasin niihin biodiversiteettikysymyksiin vastaan kirjallisesti ja lopultakin eh, haluaisin toistaa, että olen valmis jatkamaan vuoropuhelua Envivaliokunnan kanssa. Tämä on minulle erittäin tärkeää. Ja ymmärrän myöskin, että on tarve purkaa pilarirakennetta ei vain Euroopan komissiossa ja parlamentissa. Eräässä jäsenmaassa on yksi puolue, joka hyvin kiivasti haluaa tietää kaiken, mitä komissio tekee. Hiljattain minulta kysyttiin tuleeko Euroopan komission puheenjohtaja täyttämään lupauksensa ja vastasin, että luonnollisesti totta kai komission puheenjohtaja täyttää lupauksensa tuolle ryhmälle ja varmistaa komission jäsen Moedasin kanssa läheisessä yhteistyössä sen, että komissio voi käyttää kaikkein parasta mahdollista tieteellistä asiantuntemusta meillä on asiantuntijoita, jotka tässä erittäin hyvin pystyvät auttamaan ja tulen kertomaan parlamentille eh, kyllä, kuinka toteutumaan nämä asiat. Kiitoksia. Timmerman. Eh, Kiitos varapuheenjohtaja Timmermans. Kiitän kaikkien valiokunnan jäsenten puolesta esimerkiksi siitä, että annoitte vähän enemmän aikaa, jotta voisitte vastata kaikkiin kysymyksiin. Mutta erityisesti kiitän siitä, että vastasitte suurimpaan osaan kysymyksistä hyvinkin yksityiskohtaisesti, vaikka täällä esitettiin paljon kysymyksiä. Nyt pidämme muutaman sekunnin tauon, jotta varapuheenjohtaja voi poistua tästä salista rauhassa. Ja me jatkamme valiokunnan työskentelyä sitten piakkoin, koska meillä on vielä muutama kohta esityslistalla. Dear colleagues. Arvon kollegat. Nyt sitten siirrymme kokouksen toiseen osaan. Kohdassa kolme puheenjohtajan ilmoitukset. Mm, haluaisin ilmoittaa, että kansallisten parlamenttien kanssa pidettävä yhteinen kokous kokous, jossa käsitellään vähähiilistä taloutta ja COP15 kokousta. Tuo kokous järjestetään maanantaina 10. maaliskuuta ja sitten sen jälkeen vielä koktailtilaisuus. Kohdassa neljä myöskin ilmoitan, että koordinaattoreiden suositukset 24. helmikuuta 2015 kokouksesta on sähköisesti lähetetty kaikille ja ne hyväksytään, jos kukaan ei vastusta. Sitten kohdassa viisi raportti uuselintarvikkeita koskevista neuvotteluista. Kolmas kolmikanta neuvottelu pidettiin hiljattain vastaan. Ja erityisesti keskusteltiin vielä kesken olevista asioista. Yksi niistä oli kloonaus, delegoidut säädökset, ennaltavarautumisen periaate, uusien elintarvikeluokitusten asiat ja niin edelleen. se, miten voidaan ottaa paremmin huomioon ennaltavarautumisen periaate ja eläinten hyvinvointi sekä eettiset kysymykset. Suurimmista asioista päästiin sopimukseen ryhmien välillä, mutta kloonausta täytyy vielä käsitellä hieman syvällisemmin ja analysoitava tarkemmin maaliskuun loppuun mennessä. Tämä on tarkoitus tehdä, jotta voimme sitten poliittisen päätöksen saada aikaiseksi. Sitten on kohta kuusi. Lausuntoluonnos vihreän työllisyyden aloitteesta, vihreän talouden työllistämismahdollisuuksien hyödyntämisestä. Annankin heti esittelijä, e- valmistelija Eeville puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Ihan aluksi haluaisin todeta, että vihreiden työpaikkojen luomista ei voida pitää vain yhtenä tavoitteena, vaan sellaisena asiana, joka vaikuttaa moneen asiaan. Sillä voidaan tyydyttää monet tarpeemme, kansalaisten tarpeet ja samanaikaisesti myöskin parantaa yhteiskunnallista ja ympäristön kestävyyttä. Lisäksi tarvitaan sellaiset taloudelliset ja lainsäädännölliset olosuhteet, jotta saadaan kunnianhimoisia tavoitteita vietyä läpi ja myöskin tietyt säännöt tarvitaan markkinoilla. On mm, suosittava kestävimpiä markkinoita. Ja monien eurobarometrin mukaan PK-yritykset, jos ne toteuttaisivat tiettyjä ympäristö ystävällisiä aloitteita ja hankkeita, niin sillä voitaisiin myös edesauttaa koko talouden kehitystä. Energian säästäminen, energiatehokkuus ovat hyvin tärkeitä asioita myös yhteisön tasolla ja sillä tavalla voitaisiin myös kiertotaloutta edistää. Ja lajittelu, jätteiden lajottelu voisi myös olla tässä tärkeä, olisi tässä tärkeä asia. Tarvitaan riittävät rahoitusvälineet, ja hallintovälineet, jotta päästään perimmäisiin tavoitteisiin. Myöskin pitäisi määrittää sitovat tavoitteet energiatehokkuuteen ja energiansäästöön. Ja pitäisi käydä keskusteluja myös kolmansien, kolmannen sektorin kumppaneiden ja yritysten kanssa. Tarvitaan varoja. Ja jäsenvaltiot voisivat ottaa käyttöön tietynlaisia matalakorkoisia rahastoja, joista voitaisiin edistää sellaisia innovatiivisia hankkeita, jotka edistävät energiatehokkuutta ja myös päästöjen vähentäminen sellaisilla aloilla, jotka eivät kuule kuulu päästökauppaan on tärkeää ja näin voitaisiin saada hyvin myönteisiä tuloksia ja tällä tavalla voitaisiin myös kysyntää, kysyntä huomioida, vihreät työpaikat ja tällaisten käsityöläisalojen työntekijät ja myöskin rakennusalalla pitäisi tehdä tiettyjä uudistuksia energiatehokkuuden nimissä. Lisäksi luonnonvarojen käyttöä pitäisi vähentää dramaattisesti ja pitäisi pystyä huolehtimaan paremmin jätteistä. eu tasolla pitäisi paremmin hoitaa jätehuolto ja parhaat käytännöt Euroopassa pitäisi levittää paremmin. Ympäristövaikutukset rajoituksia pitäisi lieventää myös tutkimuksen avulla, mutta myöskin teollisuuden, teollisuustuotannossa. Jäsenvaltioiden pitäisi taata se, että vihreät työnantajat voivat toimia, koska muuten kansalaiset joutuvat maksamaan siitä, että edistetään vain saastuttavia teollisuuden aloja. Ja todellakin sellaiset tahot, jotka luovat näitä vihreitä työpaikkoja ja edistävät vihreää taloutta, pitäisi ottaa tässä etu, etusijalle. Ja yhteisön tasolla pitäisi myöskin yhdenmukaistaa verotusta sillä tavalla, että verotetaan työn sijasta kustan, kulutusta ja huomioidaan siinäkin ympäristövaikutukset ja tällaiset ekolabel järjestelmät muun muassa julkishallinnon alalla olisi hyvin tärkeää niin, että voitaisiin edistää vihreitä julkisia hankintoja ja näin myös EMAS-järjestelmä pitäisi ottaa käyttöön julkisissa hankinnoissa. Se olisi todella tärkeää ja näin myös palvelujen palveluissa pitäisi huomata ja tällöin yritykset voisivat suosia vihreitä työpaikkoja eri aloilla. Ja on useita lukuja ja tutkimuksia, jotka osoittavat, että miljardi euroa voitaisiin säästää tai voitaisiin käyttää eri tavalla energian, tai jos säästettäisiin miljardi energiassa, niin voitaisiin luoda todella satoja tuhansia työpaikkoja. Ja aivan lopuksi haluaisin sanota, että on paljonkin mahdollisuuksia edistää tätä asiaa jäsenvaltioissa, jotta vihreä työllisyys tulisi ensisijaiseksi tavoitteeksi jo heti Pitäisi saada käyttöön innovatiivisimpia ratkaisuja ja on myös tärkeää muistuttaa komissiota, kuten Timmermansinkin puheenvuorosta kuulimme, niin nykyistä lainsäädäntöä pitäisi täytäntöönpanna paremmin jäsenvaltioissa vihreän työllisyyden edistämiseksi. Ja lisäksi jätelainsäädäntö pitäisi panna täysin. Ja nyt se, että tämä ehdotus vedettiin pois, tarkoittaa sitä, että menetetään 180 000 työpaikkaa, mutta jos se toteutettaisiin, voitaisiin luoda 180 000 vihreää työpaikkaa ja olen todella onnellinen, että jos voisitte esittää minulle ehdotuksia tähän. Kiitos. Ja sitten varjoasettelijat esittelijät ensinnäkin Andro Laakis. Kiitos, κύριε Καταρχάς ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το πολύ... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää loistavasta mietinnöstä, jonka hän on laatinut. Tämä on todella hyvä perusta, jota voidaan täydentää vielä lisäelementeillä. Vihreät talous antaa paljon mahdollisuuksia työllisyyden kannalta ja näitä mahdollisuuksia ei toistaiseksi riittämiin hyödynnetä. Vihreät työpaikat ovat voimakkaammin esillä ja on syytä huolehtia niiden jatkokehittämisestä. Jos olemassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan täysimääräisesti, syntyy tuhansia uusia työpaikkoja mahdollisesti. Ja direktiivin uudistusesityksen vetäminen pois ei palvele työpaikkojen asiaa. Siksi on tärkeää, ettemme vaadi pelkästään uutta esitystä saman tien. Meidän on otettava huomioon myös, mikä kaikki on tarpeen työllisyyden näkökulmasta, aivan kuten esittelijä tuossa juuri jo huomautti. työttömyyden torjunta on äärimmäisen tärkeää maissa, jotka ovat kriisitilanteessa, kuten Kreikka vihreän talouden jatkokehittämisen kannalta, mutta myös uusien työpaikkojen luomiseksi eh, on otettava huomioon kaikki ne välineet, joita Euroopan unionilla on käytettävissään, myös uusi strategisten investointien rahasto. Lisäksi on tarkasteltava normaalia siirtymistä talouteen, jossa ei juurikaan käytetä saastuttavia aineita ilman, että kilpailukyky kärsii. Ja siksi pyydämmekin, että komissio lähtisi saman tien uudistamaan jätelainsäädäntöä, jätejärjestelmää ja puuttuisi hiilivuoton. Lopuksi pitää vielä ottaa huomioon sekin, että kuluttajia ei voida rasittaa vääränlaisilla tuloksilla. Toivon, että tästä tulee hyvää yhteistyötä. Kiitos. Ja sitten kollega Duncan. Mr. Chairman, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. ECR-ryhmä tervehtii tätä mietintöä ilolla yleisesti ottaen. Siellä on paljon arvokkaita asioita. Meillä on kuitenkin yleisiä kommentteja. Ensinnäkin tässä ei anneta tarpeeksi oikeutta niille sektoreille, jotka ovat tehneet jo suuria edistysaskeleita, jotka ovat ponnistelleet suuresti sen eteen auto, kemikaali, teollisuus. Meidän täytyy tunnustaa se, mitä on jo tehty sen mallilla, mitä voitaisiin tehdä, tai parhaiden käytäntöiden jakamisen esimerkkinä myöskin erät haasteet, joita äm, tässä ilmastokauppa keskustelussa käyvät ilmi, tulee myöskin ottaa huomioon, kuten esimerkiksi hiilivuoto erityisesti. Meidän täytyy tunnustaa riskit, ellei me ole varovaisia, me tulemme kärsimään Euroopan unionissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Riskit saattavat vaikuttaa hyvin äh, suuresti teollisuuteemme. Tämä tulee tunnustaa, kun keskustelemme näistä aloitteista. Meillä on useita erityishuolia, jotka pitäisi kestellä todennäköisesti esimerkiksi se, että veropolitiikka ei ole Euroopan unionin toimivallan alaa, vaan jäsenmaiden yhä. Ja tässä kappaleessa kuusi veroharmonisointi, me emme voi varmaankaan tukea. Se ei ole tämän aloitteen ähm, oikealla linjalla. Jäsenmaiden pitäisi voida tarkastella äh, hiilikysymyksissä ähm, myöskin äh, työllisyysrikkaita teollisuuksia. Ja mm, kaiken kaikkiaan kuitenkin olen sitä mieltä, että edistys tässä tapahtuu ja me voimme äh, suositella ähm, tätä mietintöä. Siinä on paljon suositeltavaa sisältöä. Meidän pitää pystyä etenemään tilanteesta – jossa meillä on menneisyydestä perittyä teollisuutta. Meidän tulee voida sitä koordinoida tulevaisuutta ajatellen, jos me tässä onnistumme kulutuksen ja vihreiden julkisten hankintojen suhteen. Voimme varmaankin saada tässä asiassa edistystä aikaan. Kiitos. Kiitos, kollega Berder. Mikrofoni. I also want to thank the... Anteeksi, minä haluan myös kiittää esittelijää tästä mietinnössä mietinnöstä tässä voimakkaasti korostetaan vihreiden työpaikkojen luomista ja tiettyjä toimenpiteitä, joihin kansallisella ja EU-tasolla voidaan ryhtyä. Esittelijä korostaa sitä, että jos EU-lainsäädäntö pannaan kunnolla täytäntöön, EU-ssa voidaan luoda uusia vihreitä työpaikkoja ja olen samaa mieltä. Mietinnössä viitataan eri lainsäädännön aloihin, kuten kiertotalouteen ja energiatehokkaisiin tavoitteisiin ja siihen, että komission on tärkeää mahdollisimman pian esittää kunnianhimoiset tavoitteet ja ehdotukset, mutta nämä eivät vielä yksin riitä. Euroopan ympäristöviraston viime viikkoisen raportin mukaan Euroopan on tehtävä enemmän, jos se haluaa tavoittaa vuoden 2050 ympäristötavoitteensa. Meidän on päästävä lähemmäs vihreää taloutta ja nopeasti. Esimerkiksi 600 60 000 tai jopa miljoona työpaikkaa voitaisiin luoda vuoteen 2030 mennessä liikennealalla tiukemmilla päästörajoituksilla ja sähkökuljetuksilla. Ilmanlaatupaketti saavutetaan paremmalla eristämisellä ja jos koskaan näemme tätä kiertotalouspakettia tai mikä sen nimeksi tuleekaan, sekin edellyttää uusia tietoja ja taitoja ja näin se luo työmahdollisuuksia eri puolilla EUta. Me ymmärtämme nyt, että ympäristön suojelu on hyväksi myös työpaikkojen näkökulmasta. Meidän on varmistettava myös se, että puheenjohtaja Junckerin investointisuunnitelma, jossa houkutellaan yksityisiä investointeja reaalitalouteen ainakin 350 miljardin edestä tulevina vuosina, että ne kohdistuvat myös vihreisiin investointeihin ja luovat vihreää taloutta. Ja ennen kaikkea meidän on huolehdittava siitä, että horisontti Horisontti 2020 rahoissa investointielementti hyödyntää työllisyyttä. Haluaisin mielelläni kuulla puheenjohtaja Junckerilta puhetta muustakin kuin työpaikoista, nimenomaan puhetta vihreistä kestävistä työpaikoista. Ja kansallinen koordinointi on myös tärkeää, koska jopa miljoona uutta työpaikkaa voitaisiin luoda lisäksi vuoteen 2020 mennessä, jos otettaisiin huomioon valtioiden kantama hiilidioksidivero ja näillä vähennettäisiin työvoimakustannuksia kustannuksia. Haluaisin jälleen kerran kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötämme jatkossa. Grazie, Miss Konechna. Kiitos sitten edustaja Konechna. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa tästä työstä. Monet kollegani täällä jo sanosi, sanoivat monia asioita ja nyt on jo myöhä ja en halua pitkittää tätä kokousta, mutta kuitenkin haluaisin todeta, että meidän on ymmärrettävä se, että kun jotain Brysselissä pistetään paperille, niin se ei tarkoita sitä, että asiat pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Ja jäsenvaltioiden pitäisi todella jakaa tämän koko hankkeen omistajuus täytyy luoda vihreitä työpaikkoja ja se on, jos jäsenvaltiot eivät itse ryhdy toimiin, niin eivätkä jaa arvojamme, niin me emme voi tehdä yhtään mitään. Sitten me vaan teemme uusia asiakirjoja. Tämä pitää saada asiakirjoihin ja varmaankin jäsenvaltioille tulee olemaan vaikeaa toimia meidän suuntaviivojemme mukaan täytyy olla suuntaviivoja siitä, miten tavoitteet saadaan, mistä saadaan rahoitus. Ja olen pahoillani joutuessani sanomaan tämän, mutta jos katsotaan Junckerin suunnitelmaa, niin ei se nyt välttämättä ihan kaikessa ole oikeassa. Jätepaketti, vihreät työpaikat ja muut. Onko tämä vain spekulaatiota ja se ei ehkä riitä kaikkiin näihin tavoitteisiin? Vihreän työllisyyden rahoittaminen eh, on joko kiinni joko jäsenvaltioista tai yrityksistä. Miten me voimme varmistaa, että siihen saadaan rahat? Tai ainakin vähintään varmistetaan se, että voimme taata jäsenvaltioiden toimien lisäarvo tulevaisuudessa, niin että kaikki toteutuu. Haluaisin tämän todella sanoa. Meidän pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Ja yksi asia, johon vielä haluaisin kiinnittää huomionne, on se, että en oikein tiedä, että haluammeko tukea tätä. Tähän liittyy hyvin paljon ongelmia juuri verotusalalla, koska yleensä jäsenvaltiot eivät halua, että niiden verotusjärjestelmiin puututaan. Ei ole kovinkaan mielenkiintoista monien jäsenvaltioiden näkökulmasta lähteä puuttumaan siihen, ja se on yksi asioista, jotka varmaankin tässä nyt heikentävät niitä hyviä asioita. Odotan kuitenkin yhteistyötä tämän hyvä lausunto. Kiitoksia puheenjohtaja. Vihreät työpaikat ovat osa siirtymäprosessia, jonka Euroopan unioni on talouden sosiaalin alalla käynnistänyt. Myöskin eh, ne takaavat eh, talouden syklissä kestävän kehityksen. Tämä mietintö on tervetullut. Keskittyisin kolmeen asiaan. Ensinnäkin ensi silmäykseltä on tärkeä kiertotaloutta korostaa. Se on tärkeä Euroopan unionille. Odotan, että komissio pitää lupauksensa ja esittelee kunnianhimoisemman toimipaketin vuoden loppuun mennessä. Me yhä enemmän ja enemmän riipumme raaka-aineista ja tämä uhkaa Euroopan talouden vakautta. Voimme luoda vakautta sellaisen puisteiston kautta, jossa on säätely, lainsäädännöllisiä ja rahoituspolitiikkoja mukana. Meillä täytyy olla kolme selkeää päämäärää. Niiden pitää olla sitovia ja pitkän aikavälin niin päämääriä, niin että tuemme investointeja – ja tehokkuutta varojen käytössä. Kaikki tämä tulee johtamaan Euroopan talouden muutokseen. Siitä tulee kestävämpi globaalien vaikutteiden suhteen. Meidän täytyy myöskin taata se, että kestävät vihreät työpaikat ovat avainasemassa investointiohjelmassa tulevaisuudessa. Kiitos. Evi Vuolella Kiitos. Haluaako kollega Evi vielä käyttää puheenvuoron? Haluaisin vain kiittää kollegoita ja myöskin korostaa sitä, että on hyvin tärkeää saada annettua myönteisiä viestejä siitä, että mahdollisuus on, muutos on mahdollisuus. Jos muutosta ei pidetä mahdollisuutena tai avaimena menestykseen, niin sitten ei mennä mihinkään. Minäkin olen sitä mieltä, että hankalimmat aiheet liittyvät verotukseen ja meidän täytyy todella kuitenkin ottaa ne huomioon ja ajatella niitä niin, että Eurooppa kokonaisuutena kiinnittää huomiota kiertotalouteen. Kiitän kollegoita siitä, että olemme yhdessä tehneet työtä ja teemme jatkossakin, jotta voimme tätä tekstiä parantaa. Kiitos. 17. maaliskuuta tarkistusten jättämisen määräaika ja täysistunnossa kesäkuussa tai heinäkuussa äänestetään. Jos ei ole muita asioita, niin voimme päättää kokouksen tähän. Kiitos ja hyvää illan jatkoa.